Right, welcome, welcome everybody. Um, Terve. The journalists at the... Tervetuloa tänne kaikille. Varmaankin toimittajat ovat saaneet kohta tarpeeksen tässä, mutta aluksi kuitenkin voin hoitaa nämä muodolliset asiat, jotka on hoidettava ihan aluksi. The Economic and Monetary Affairs Committee. So if I could... Täällä on siis talous- ja raha-asioiden valiokunnan kokous ja pyytäisinkin jäseniä hyväksymään esityslistan. En huomaa, että kukaan innokkaasti vastustaisi, joten pidän esityslistaa hyväksyttynä. Puheenjohtajan ilmoitukset sitten, kun kokoonnumme uudestaan tämän kokouksen jatkoa hoitamaan 31. päivä. Siirryn heti ensimmäiseen kohtaan, jossa keskustellaan talous- ja rahapoliittisista asioista, jotka liittyvät keskusteluun joukkovelkakirjan markkinoiden tämänhetkisen tilanteeseen EKPn pääjohtaja Jean-Claude Trichen kanssa. The, the uh, this meeting. Muistuttaisin kollegoita siitä, että tämä ei ole kuulemistilaisuus rahapoliittisen vuoropuhelun osa, vaan tämä on keskustelua, jossa olisi tärkeää kuulla jäsenten ja muiden kantoja Parlamentilla ei ole ollut mahdollisuutta ottaa kantaa kesän aikana. Kesä on ollut hankala, taukoa ei paljon ole ollut, mutta tapahtumat ovat pitkälti toteutuneet parlamentin kesätauon aikana. Näin kollektiivisesti jäsenet ovat olleet poissa, vaikka itse henkilökohtaisesti esimerkiksi olen osallistunut keskusteluun melko paljon. Meillä on ollut jo suljetuin ovin kokous pääjohtaja Trisheen kanssa. Meidän on tarkoitus kuulla nykytilanteesta ja meidän mahdollisuuksista vastata. Viimeksi kuluneen viiden viikon aikana kollegoilla on ollut mahdollisuus nähdä ja kokea tuntemuksia paikan päällä. Ja nyt voimme tavallaan heijastella näitä tuntemuksia ja etsiä ratkaisua. En lähde toistamaan kaikkea sanomaani niin viimeksi kuluneen viiden viikon ajalta – Sherlock Holmes, siellä tässä voitaisiin ehkä siteerata, kun mahdottomuus jätetään pois, niin epätodennäköisyydet jää jäljelle. Oli se sitten kuinka epätodennäköisen oloista tahansa. Nyt meillä on tällaisia erilaisia epätodennäköisiä vaihtoehtoja pohdittavana. Eurovelkkakirjalainat esimerkiksi ovat olleet keskustelun kohteena. Sherlock Holmesin tavoin emme tarvitse ainoastaan yhtä epätodennäköistä ratkaisua, vaan useita eri tasoisia. Tässä meillä on erilaisia ratkaisun mahdollisuuksia. Varmasti kaikki olemme yhdessä sitä mieltä, että mahdoton olisi se, että euro pirstaloituu kokonaan. Tarvitsemme hallintoa enemmän kuin Sixpackin verran, ja tällä kaikella on vaikutus EU-hun ja EUn menettelyihin. Tiedämme, että tässä on kiistaa sen välillä, mitä joidenkin hallitusten on tehtävä julkisten toiveiden välillä. Tämän kuilun yhteen kurominen on hankalaa ja siksi ei saisi tulla tällaisia yllättäviä viestejä yhden tahon puolelta. EUn toimielimet, erityisesti EKP, on ollut luotettavampia ja johdonmukaisempia. Tämä vahvistaa minun kantaani siitä, että toinenkin mahdoton ajatus on olemassa. Euroa ei saa korvata koko unionia uhkaamalla. Kun ajatellaan nyt kokouksen kulkua, niin jäsenillä on kaksi minuuttia kullakin puheaikaa, mutta ensin kuulemme EKPn pääjohtajaa Jean-Claude. Hyvä. Thank you very much indeed, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, ensin haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta keskustelemaan kanssanne tänään. Te olitte pyytäneet, että hyvin nopeasti kertoisin ajatuksistani, jotka liittyvät viimeaikaiseen kehitykseen talous- ja raha-asioissa euroalueella, ja sitten millaisia päätöksiä hiljattain on tehty rahapolitiikassa. Viimeksi, kun meillä oli kokous, sen jälkeen meidän on, olemme huomanneet, että tarvitsemme lisäkasvua euroalueelle, ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä sen jälkeen, kun ensimmäisellä vuosineljänneksellä tapahtui tiettyjä asioita, ne euroalueen talous kasvaa edelleen maltillista tahtia, kun ajatellaan kaiken kaikkiaan euroalueen tilannetta. Ja samalla myöskin siksi, että äskettäin rahoitusmarkkinoilla on syntynyt jännitteitä ja epävarmuutta. Ja tämä liittyy talous- ja verotuksellisiin kysymyksiin monissa euroalueen maissa ja muissakin kehittyneissä talouksissa. Ja meidän täytyy miettiä myöskin koko maailman taloutta. Ja erityisesti Yhdysvalloissa on ollut sekä finanssipoliittisia ja muita ongelmia, ja sen talouden näkymät ovat heikentyneet. Euroalueella hyödykehinnat ovat nousseet, inflaatio on edelleen yli 2 prosenttia ja keskipitkän aikavälin riskit hintakehityksen kannalta ovat nyt tutkimuksen kohteena EKPssä. Ja nämä tutkimuksen tulokset julkistetaan syyskuun alkupuolella. Rahapoliittinen analyysi osoittaa, että raha-alueen kehitys on maltillista, mutta likviditeetti on kuitenkin hyvä ja pystymme vastaamaan hintapaineisiin. Likviditeetti saa lisäapua ja kuten tiedätte, EKPn hallintoneuvosto on päättänyt, että inflaatio näkymät ovat edelleen kiinni hinta vakauden määritelmän kanssa. No sitten rahoitusmarkkinoiden tilanteen pahentuminen heinä-elokuussa euroalueella ja muuallakin. Erityisesti euroalueella on puhuttu edelleen rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta ja se on johtanut korkojen nousemiseen ja se on vähentänyt kauppaa tiettyjen valtioiden joukkovelkakirjojen osalta – ja tämä hetkellä nämä markkinat kyllä toimivat hyvin. Nämä jännitteet ovat samantyyppisiä kuin ne, mitä oli toukokuussa 2010, mutta jossain mielessä ne olivat vielä laajempia kuin se, mitä nähtiin siihen aikaan. Kun ajatellaan näitä kehitystendenssejä, EKP aikaisemmin tässä kuussa päätti, että se jatkaa operaatioitaan ja antaa ainakin ensi vuoden tammikuun puoleen välin asti lisäapua ja näin. Euroalueella voidaan pitää huolta likviditeettitarpeista kaikissa pankeissa uudelleenrahoitusoperaatioissa. Tällä hetkellä euroalueen luotot ovat 530 miljardia euroa ja se liittyy operaatioihin, jotka voivat olla viikon tai kuuden kuukauden pituisia ja kaikkea tältä väliltä. Ja tästä päätettiin elokuun alussa, eli että lähdemme toteuttamaan tätä operaatiota. Ja se kestää noin kuusi kuukautta, jotta pankit saavat apua likviditeettiongelmiin. Tällä hetkellä noin 470 pankkia on mukana tässä uuden rahoitusjärjestelyssä – ja yli 6000 pankkia on mahdollisia kumppaneita. Korostaisin vielä, että näiden markkina-arvo näissä operaatioissa on 13-14 triljoonaa euroa. 14 triljoonaa 31. joulukuuta 2010, ja tämä lukema julkistettiin vuosikertomuksessa. Siksi mitään likviditeettiä tai takeiden puutetta ei ole Euroopan pankkijärjestelmässä. EKP palasi näille joukkovelkakirjamarkkinoille omalla ohjelmallaan elokuussa ja toiminnallaan EKPn johtokunta pyrkii auttamaan sitä, että rahapolitiikka on johdonmukaisempaa ja että luodaan ympäristö, jossa jotkut markkinan osat eivät toimi kunnilla, kunnolla. Nämä toimet eivät vaikuta rahapolitiikkaamme ja meidän pitää sterilisoida näiden toimien vaikutukset likviditeettiolosuhteiden osalta pankkijärjestelmässä ja näin tämä likviditeetti sitten voidaan käyttää. Laajemmassa kontekstissa vielä siteerasin sitä, sanoin viime vuoden toukokuussa – Eli toimemme noudattavat sitä, että on päätetty ja joka liittyy rahoitukselliseen riippumattomuuteen. EKP ei suoraan saa ostaa velkoja hallituksilta. Me ostamme joukovelkokirjoja sekundäärimarkkinoilta ja pidämme kiinni periaatteista, jotka liittyvät lähinnä hintavakauteen ja keskuspankin riippumattomuuteen. Me odotamme, että hallitukset noudattavat budjettikuria ja tehokasta vastavuoroista valvontaa. markkinoita ei käytetä niin, että kierrettäisiin budjettikurin perusperiaatteita. Näissä ohjelmissa tarkoituksena on oikaista huonosti toimivia markkinoiden osia. Rahoituskielto tähtää siihen, että budjettikuria noudatetaan. Ja olemme panneet merkille millaisia sitoumuksia on tehty tietyissä eurohallituksissa, jotta voidaan nopeuttaa finanssipolitiikan vakauttamista ja taata julkisen talouden kestävyys. Ja minulla ei tähän ole mitään lisättävää tähän, mitä sanoin toukokuussa 2010. Odotamme, että hallitukset noudattavat tiukasti budjettikuria ja että ne harjoittavat keskinäistä valvontaa. Ja on tärkeää, että Näitä toimia pannaan täytäntöön oikea-aikaisesti. Tämä koskee sekä IMFiä ja EUn ohjelmia ja myöskin sitä, että kaikkien euroalueen hallitusten on pidettävä kiinni finanssipoliittisista tavoitteista. Täytäntöönpano 21. heinäkuuta sopimuksessa, joka hallitusten ja valtioiden päämiehet solmivat, on äärimmäisen keskeinen tässä suhteessa. Erityisjärjestelyitä on tehty Kreikan osalta, mutta joustamattomuus muissa euroalueen hallituksissa noudattaa omia sitoumuksiaan on nyt keskeistä, jotta pääsemme takaisin kestävän julkisen talouden tielle. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Very much. Oikein paljon kiitoksia. Hmm. Kyllä, voitte osoittaa suosionosoituksenne. Um, we, we now move on to the interventions from mem- Nyt siirrymme jäsenten puheenvuoroihin EPPn nimissä ensin. Muutama sana Jean-Paul Gossesilta ja sitten Venneria Langenilta. Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, niin kuin jo äsken suljettujen ovien kokouksessa sain käyttää puheenvuoron, ei ole siihen juuri lisättävää, mutta haluan kiittää teitä vielä kerran siitä, että olette käytettävissä ja paikalla tänään. Kohtelette parlamentin jäseniä niin hyvällä tavalla, että tätä on syytä korostaa. Puheenvuoron saa Langen. Dank, Herr Paljon kiitoksia. Pääjohtaja, minäkin haluaisin sanoa, että Olette aina olleet valmiita avoimeen vuoropuhelun parlamentin kanssa. Olen iloinen siitä, että selkeästi puhuitte täällä kokouksessa ja puhuitte siitä, että hallitusten on pidettävä kiinni velkararruista, kaikista säästötoimista. Ja oma ryhmäni nimissä haluaisin sanoa, mehän puhumme näistä valtion lainoista ja koska täällä kestää niin kauan aikainen, kun päästään toteuttamiseen, niin kyllä sääntöjen kohdan 18 mukaan on välttämätöntä, että EKP vakautti rahapolitiikkaansa toimimalla sekundäärimarkkinoilla. Siksi uskoisin, että tämä osa, vaikka johtavat henkilöt julkisuudessa ovat kritisoineet tätä toimintaa, niin tämä oli kyllä ihan oikeutettua. Olen jopa vakuuttunut siitä, että Euroopan keskuspankin riippumattomuutta osoittaa se, että otettiin tämä askel eikä lähdetty helpottamaan keinottelijoiden työtä, koska huhujen markkinoiden manipuloinnin kautta Societe Generalin osalta esimerkiksi Ranskassa yhtäkkiä minuuttien sisällä on tehty valtavia voittoja keinotteluilla – tiukemman sääntelyn kasvu- ja vakaussopimuksen kautta, sitä kautta, että meidän on hyväksyttävä pian markkinoita säätelevä paketti, on välttämätöntä, että voidaan toimia markkinoilla, kun puhutaan määräajoista, johdannaisista, osakkeista, mistä tahansa arvopapereista. Jos ei ole tällaista vähimmäisaikaa, niin me olemme vapaiden markkinoiden järjestelmässä – ja on hyvä, että te ette lähtenyt tähän tilanteeseen ja oman ryhmänne nimissä haluaisin selkeästi kiittää tästä linjasta. Ilman EKPn toimintaa väliintuloa tässä meillä olisi ollut selkeästi enemmän ongelmia. Lyhyt kysymys vielä epäsuoraan sanoittekin, kun puhutaan likviditeetistä, jota markkinoille on annettu joukkovelkakirjojen kautta, niin ymmärsin, että näin saadaan lisää vakautta markkinoille. Näin ymmärsin, kiitos. Kiitos oikein paljon, pahoittelen. Mutta kello on rikki, joten teidän pitää toimia kurinalaisesti ja katsoa, mitä viestiä tältä osoitan käsitse. Elisa Ferreira, sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä. Muito obrigada eh, por estar entre nós mais uma vez e muito obrigada por ter ultrapassado. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtaja siitä, että hän on tullut jälleen tapaamaan meitä. Ja haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on mennyt vähän pidemmälle kuin olisi tarvinnut monissa asioissa. Tämä on kriisi, joka koskee EUn toimielimiä. Euroalue ei pysty selviämään tässä tilanteessa. On kuultu puheenvuoroja puheenvuoron jälkeen, mutta hyvin hajanaisesti. Komissiolla ei ole mitään kunnollisia aloitteita, joilla voitaisiin puuttua tähän velkakriisiin, ja neuvosto tekee periaatteessa vain kahdenvälisiä sopimuksia. Parlamentti on yrittänyt suojella yhteisön lähestymistapa näissä kysymyksissä ja puhunut eurooppalaisesta agendasta eikä mistään ylikansallisista näkymistä. Mielestäni me olemme nyt noudattaneet sitä, mitä EKPkin on tehnyt. Meidän täytyy ajatella vähän laajemmin ja syvemmin näitä asioita. Meidän pitää välttää se, että vastataan epäkoordinoidusti eri kriiseihin sitä mukaan, kun niitä ilmenee. Eli pyytäisin, että puheenjohtaja kertoisi meille vähän laajemmasta näkemyksestä, jota voisimme yhdessä kehittää. Ja tällä tavalla Eurooppa pääsisi jälleen edistyksen tielle takaisin. Meidän on yritettävä elää ilman eurooppalaista vakausmekanismia, mikäli siitä tulee näin vähän eurooppalainen ja hallitusten väline kuin se on. Tämä eurooppalainen erityisrahasto ei voi toimia siinä muodossa kuin se tällä hetkellä on. En tiedä, tarvitsemmeko eurobondeja, mutta joka tapauksessa me tarvitsemme Euroopan keskuspankin, joka ei pelkästään valvo hintoja ja tarkista niitä, koska se ei selvästikään ole riittävä tämän ongelman ratkaisemiseen. Meillä pitää olla laajempi näkemys, jotta voimme selvitä ei pelkästään poliittisen tahdon puutteesta, vaan myöskin näkemyksen puutteesta. Ja tätä tilaisuutta ei saa jättää käyttämättä. Kiitos Alderyhmän nimessä. Sylvi Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja, että olette paikalla. Haluan esittää kommentin ja myös kysymyksen. Kommentti on se, että nyt kun jälkimarkkinoiden operaatioita odotetaan, ja toki Ymmärsimme viestin, että hallitusten täytyy tehdä oma työsarkansa. EKPllä on kuitenkin yleisen edun kannalta keskeisen tärkeä rooli. Nämä eivät ole helppoja tehtäviä. Me tarvitsemme kestävää kasvua poliitikkojen tuella. Me olimme taloushallintopaketissa ennen kesää hyvin eh, yhtenäisellä linjalla. Te olette todistamassa sitä, kun Ranskan ja Saksan johtajat tapasivat kesällä ja antoivat julkilausuman. Voitteko te tulkita tätä sopimusta sellaisena merkkinä, että nämä kaksi maata, jotka ovat äh, olleet estämästä hallintopaketin etenemistä, nyt kumpikin sitten poistavat varaumansa Ranska sen suhteen, äh, mitä tulee ennaltaehkäiseviin sanktioihin, ja Saksa makrotalouden suhteen. Kenties tässä nyt mennään aika pitkälle, mutta voisitteko toimia jonkinlaisena suurlähettiläänämme tässä asiassa? niin kuin Elisa Ferreira ja edustaja Langen sanoivat, niin että pääsisimme tästä hallitusten välisestä järjestelmästä eteenpäin, ei suinkaan federalismin suuntaan suurella askeleella, vaan pikkuhiljaa niin, että voimme luonnostella jonkinlaisen tien niin että saisimme aikataulun saman tapaan kuin euron suhteen, jossa olisi mukana tiettyjä määräaikoja, etappeja ja sillä olisi selkeä tavoite niin, että ennen kaikkea kansalaiset ja myös markkinat ymmärtäisivät, että olemme yhtenäisyyden tiellä. Kiitos. Thank you very much, Nick. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi ECR. Ryhmänistä Case Winburn. President in... Kiitoksia. Olen ollut kaksi vuotta jäsenenä tässä valiokunnassa – ja aina kun olette käynyt täällä, Trichet, te olette aina ylpeästi puhuneet siitä, että EKP on riippumaton ja että kuinka hienosti se on ylläpitänyt euron vakautta kymmenen vuoden aikana. Aikaisemmin olen kysynyt teiltä useaan otteeseen, haluaisitteko, että tarvitsetteko enemmän valtuuksia EKPlle, jotta voitte toimia rahoitusmarkkinoilla. Ja aina olette kieltäytyneet tästä. Siksi tämä on nyt muutos tähän kurssiin Eli te olette suurin likviditeetin antaja Euroopan pankkisektorilla ja myöskin sekundäärimarkkinoilla olette ostaneet äh, Espanjan ja Italian joukko velkakirjoja. Nyt on myöskin poliittisia kysymyksiä, joita täytyy miettiä, jotka vaikuttavat markkinoihin. Ja näitä toimia tarvitaan EKPn taholta, koska poliitikot eivät ole onnistuneet palauttamaan osoittamaan luottamusta heidän suunnitelmiinsa. Ja on selvää, että poliitikot eivät aina pysty tekemään tällaisia vaikeita talouspäätöksiä ja obligaatiomarkkinoiden investoijat eivät aina usko, että jäsenvaltiot pystyvät tämän ratkaisemaan epäitsekkäästi. No joku kuitenkin nauttii luottamuksesta globaalisti ja jolla on tuntemusta ja tietoa antaakseen neuvoa asioista ja Voisitteko itsellenne miettiä tällaista roolia, kun jäätte eläkkeelle, eli auttaisitte eurooppalaisia poliitikkoja, kun tekevät talouspäätöksiä? Teidän mukanaolonne antaisi äänestäjillemme ja obligaatioinvestoijille lisäluottamusta, että asiantuntijat antavat neuvoja ja siksi taloustilanne sen sijaan, paranee sen sijaan, että poliitikot, jotka todennäköisesti eivät ole epäitsekkäitä, toimisivat näissä asioissa. Philippe. Kiitos. Philip Lamberts vihreiden nimissä. Tai, tai Sven, no joku vihreiden nimissä kuitenkin. not properly communicate. Mm. Arvoisa herra Trichet, tämä kesähän ei ollut ihan niin mukava kuin olisimme toivoneet. Kasvua ei tapahtunut, luottamuspulaa pankkijärjestelmään edi- esiintyi edelleen. Eurohätäkokous, jossa sovittiin toimista, jotta olivat riittäviä korkeintaan kahden viikon ajan, ja sitten teidän piti puuttua tavalla, jota aikaisemmin tuskin toivoitte. Ja näin ottamaan lisää riskejä EKPn kontolle – vakauttaaksenne markkinoita ja pankkijärjestelmää. Minun on sanottava, että pidän uskomattomana sitä, että EKPtä kritisoidaan, kun se on ainoana toiminut. Nyt kritisoidaan sitä tahoa, joka on pelastanut tilanteen. Kun ajatellaan eri maita, jotka ovat vaikeuksissa. 17 kansallinen parlamentin on hankala sopia asioista ja tämä järjestelmä ei tunnu toimiva niin, että vakautettaisiin koko euroaluetta, kun kansallisten parlamenttien pitää hyväksyä kaikki toimet. Me tarvitsemme aitoa eurooppalaista talous- ja rahaliittoa, ja tämän parlamentin on juuri tuettava sitä. Minä toivoisin, että julkisuudessa voi sitten EKPn pääjohtajana ja myöhemmin myös eurooppalaisena puhua sen puolesta, että saataisiin aitoa eurooppalaista talouspolitiikkaa. Jos sitä nyt ei saada, niin koska? Ja kenen tässä pitäisi puhua nyt kovan äänen, jos ei nyt Euroopan parlamentin, koska Eurooppa ei voi toimia niin, että talouspolitiikkaa ajetaan ainoastaan huippukokousten kautta. Tämä johtaa ainoastaan kakofoniaan. Kiitos. Lue-ryhmän nimissä Mikael Portas. Kiitos puheenjohtaja. Alkuun sanoisin, että kun pääjohtaja Trichet sanoi, että hän voi seisoa puheittensa takana vuodelta 2010, voin kyllä yhtyä tähän. Johdannossaan hän ei kyllä sanonut yhtään mitään uutta. Nyt kuitenkin tilanne on aika lailla toisenlainen elokuussa 2011. Taloustilanne on paljon heikompi kuin mitä se oli silloin, kun totesitte, että ette vedä sanojanne takaisin. Elpymistä ei ole, työpaikkoja ei synny. Kakofonia vallitsee eurooppalaisten johtajien keskuudessa, niin kuin täällä todettiin. Mutta ilmeisesti EKP on täysin tyytyväinen tekemiinsä päätöksiin. Eikä sen tarvitse palata mihinkään tekemänsä uudemman kerran. Ei tämä nyt kyllä oikein järkevältä kuulosta. En ole kuullut sanakaan eurovelkakirjoista Äh, jonkinlaista solidaarisuustoimista. Olen kuullut puhetta vain inflaatiosta, en lainkaan työpaikoista enkä Euroopan talouden elvyttämisestä. Nämä ovat pääongelmat ja niiden pitäisi olla myöskin prioriteettejamme. Pankkijärjestelmän vakaudesta toki muutaman sanan kuulimme. Haluaisin kysyä pääjohtajalta, että jos meillä ei olisi tätä julkista tukea, eli veronmaksajien tukea Euroopan pankkijärjestelmälle, niin kuinka moni pankki olisi kaatunut, olisi epäonnistunut näissä stressitesteissä? Lehdet ainakin puhuvat siitä, että jopa kolmas osa pankeista olisi epäonnistunut näissä olosuhteissa. Olen kyllä huolissani pankeista, mutta vielä enemmän olen huolissani tavallista ihmisistä. E- Kiitos. E Thank you, Chair. Mr. Trichet, Kiitoksia. Trichet, te puhuitte tästä uudelleenrahoitustasosta, ja se on nyt 1,5 prosenttia. Fed on jättänyt Yhdysvaltojen koron 0,25 prosenttiin, eikä se ilmeisesti ole niitä nostamassa. Olemme kuulleet uusista tilastoista, jotka osoittavat, että euroalueen kasvu on pysähtymässä. Ja obligaatioalalla katsotaan, että lähitulevaisuudesta johtuen EKPn korkotason pitäisi olla yhden prosentin vuotuisen BKTn alapuolella. Yhdysvalloissa näin saattaa olla tällä hetkellä, mutta Euroopassa kasvu on jo alhaisempi kuin korkotaso. Eli kysyisin, Eikö nyt olisi aika miettiä tätä tasoa Euroopassa ja laskea sitä yhdellä prosentilla, yhdellä prosenttiyksiköllä, jotta taloutemme saataisiin jälleen liikkeelle? Sitten toinen kysymys liittyy suurimpiin talouksiin euroalueella, Saksaan ja Ranskaan. Markkinat kääntyvät nyt maihin, joissa on ongelmia, mutta katsovat myöskin millaisia reaktioita näissä vahvoissa talouksissa on. Saksan tyytymättömyys leviää kaikkiin instituutioihin, eikä Ranska saa parlamenttia yksimieliseksi perustuslaillisista muutoksista. Ja jatkaako EKP näiden reaktioiden huomiotta jättämistä? Oikein paljon kiitoksia. Jatketaan kysymyksiä seuraavana. Eh, paljon kiitoksia puheenjohtaja herra Trichet. Kiitos oikein paljon teidän puheenvuorostanne. Tämä euron nykykriisi ei ole mikään eurokriisi, vaan valtion velkaan liittyvä kriisi. Ja siksi vastauksena ei voi mitenkään olla euron loppu, vaan mielestäni pitää ratkaista valtion velkaongelmat. Tämän päivän kriisissä kuitenkin monet unohtavat, että jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus on EUn ja euroalueen perusajatus. Euro luo pohjan hyvinvoinnille ja siksi meille kaikille on tärkeää sen, että raha, se, että rahaliitosta voidaan pitää kiinni. Siksi olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan enemmän talouspoliittista koordinointia jäsenvaltioiden kesken, koska euro ei tulevaisuudessa voi olla menestyksekäs, jos 17 eri hallitusta ja 17 talous- ja rahapoliittista linjaa pitää yhdistää. Kriisi johtaa meidät tilanteeseen, joka ei ollut toteutettavissa rahaliiton aluksi. Nyt pitää lähentää kansallisia talouksia, koordinoida talous- ja rahapolitiikkaa paremmin. Siksi minä pidän hyvänä, toisin kuin jotkut muut täällä huoneessa, liittokansleri Merkelin ja Ranskan presidentti Sarkozyn ajatusta siitä, että talouspolitiikkaa koordinoidaan paremmin ja luodaan – rajan velkaantumisella. Nämä ovat niitä asioita, joita parlamentin viime kuukausien keskusteluiden ja kasvojen, rahaus, kasvojen vakaussopimuksen uudistaminen yhteydessä on vaatinut. Kuitenkin demokraattinen legitimiteetti on myös nähtävä. Kansalaiset pitävät EUta usein hyvin etäisenä. Siksi lisäkoordinointi on tärkeää EUn tasolla, mutta kansalaiset eivät saa myöskään saada nyt sellaista tunnetta, että kansalaisilta ei kysytä, miten toimitaan, kun muut ovat tehneet talouspoliittisia virheitä. Jos ajatellaan talous- ja rahapolitiikkaa, niin nyt valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat olleet ajamassa sitä, mutta me tarvitsemme myös demokraattista valvontaa, hallitusten valvontaa Euroopan tasolla, ja siksi Euroopan parlamentin on oltava tässä työssä mukana – me emme ole mitenkään ongelma Euroopassa, me olemme osa ratkaisua. Tarvitsemme nopeampaa ja ennen kaikkea demokraattisempaa päätöksentekoa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. SET-ryhmän nimissä ja kello toimii taas. Merci. ne... Kiitos. En lähde toistamaan kollega Langenin sanoja. Olen samaa mieltä hänen kanssaan. Sanoisin vain, että maailma ei tule toimiin ilman rahoitusmarkkinoita ja luonnollisesti näitä markkinoita on valvottava paremmin. kun ajatellaan sitä, että markkinoilla tietokoneet keskustelevat keskenään, niin eikö pitäisi toimia niin, että, että näillekin teille jonkinlaiset nopeusrajoitukset asetettaisiin? iso britannian edustajat ovat lyöneet ovet kiinni ja ovat todenneet, että teidän rahoituskoneenne ei koskaan tule toimimaan. Euron alusta saakka olemme kuulleet näitä samoja sanoja. Britit ovat tätä toistaneet ja on todettu, että euro on tuhon tiellä. Tietyissä euroalueen maissa on valtion velkakriisi, myös maailmanlaajuisesti tietyissä maissa tällainen kriisi on olemassa. Pääjohtaja Trichet, onko euro teidän mielestänne olemassa vielä kymmenen vuoden kuluttua? olisiko tämä optimistinen kannanotto euron, euron tulevaisuuteen? Thank you very much. We have a... Paljon kiitoksia. Kello lähes toimii. Ramon Tremosa, Alden nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa Trichet jälleen parlamenttiin. Ihan lyhyesti, Voisiko kertoa, mikä on tarkka summa, kun puhutaan Espanjan julkisesta velasta – ja jonka EKP osti tässä kuussa. Ja millaisia ehtoja, jos niitä on, millaisia ehtoja EKP on vaatinut Espanjan hallitukselta tässä kysymyksessä. Espanjassa kaksi suurta puoluetta ovat nopeasti päässeet sopimukseen muuttaa perustuslakia. Kiitos. Thank you, Ramon. Now... Kiitos, Ramon. Nyt EPP uudestaan. Kiitoksia ja tervetuloa puheenjohtaja. Tänä kesänä on tapahtunut monia asioita. Ensinnäkin Yhdysvaltojen velkaa ja Japanin velkaa on laskettu. olemme lukeneet, että kasvusta tulee paljon heikompaa kuin oli kuviteltu. Ja näistähän Lagarde puhui. Ja on myöskin epäilyksiä liittyen Italian ja Espanjan valtion velkaan. Ja te puhuitte, että maat, joita nyt tarkkaillaan markkinoilla, vastaavat euroalueen bruttokansantuotetta 40 prosentista. Eli meidän täytyy nyt täällä parlamentilla, parlamentissa tehdä tiettyjä julistuksia. Ensinnäkin, mitä Bernanke satei, hän sanoi, että Euroopan keskuspankin pitäisi pitää korkotaso samana tai laskea sitä, jotta markkinoilla saataisiin lisää vakautta. Sitten sekundaarimarkkinat. EKPn puheenjohtaja on sanonut monen kertaan, että hän on toiminut, koska kukaan muu ei voinut näin tehdä, niin kauan kuin ei saatu aikaan 21. heinäkuuta tehtyjä sopimuksia, ja että mekanismit eivät toimineet, vaan ne olivat jumissa. Eli usko, katsotteko, että te toimitte edelleen näin niin kauan kuin rahasto ei saada käyttöön? Ja sitten kolmas julistus, joka meidän pitäisi tehdä, Uskon, että EKP ei halua ostaa valkoja maista, joiden maksukyky ei ole taattu. Eli joukkovelkakirjojen ostaminen, kun ajatellaan nyt Espanjaa ja Italiaa, täytyy miettiä, mitä näiden maiden pitäisi tehdä, jotta tämä maksukyky olisi taattu. Ja haluaisin nyt kuulla, voisiko kertoa näistä suurista linjoista, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Ja sitten Tremossa puhui tästä. Se, mitä hallitus on tehnyt, ja minähän olen oppositiossa, pitäisi luoda velka- ja alijäämärajat perustuslakiin. Se on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Ja mikäli sosialistipuolue jatkaa tällä tiellä, niin varmasti markkinat osaavat tätä hyvin arvostaa. Um, another speaker now from... Ja nyt toinen puhuja vielä EPPltä, Teros Tolajan. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă felicit și eu, domnule președinte, al Kiitos, puheenjohtaja. Pääjohtaja Trisha, minäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että tämän kuuman kesän aikana olette tehnyt niin hyvää työtä. Olen iloinen siitä, että euroalueen hallitukset ovat päässeet sopuun Kreikasta. Että on sovittu, että velka ongelma ei voida ratkaista ainoastaan lisävelan kautta. Nyt on löydetty malli, jossa voidaan puhua siitä, että vähennetään velkaa ja saadaan siitä rakenteeltaan toisenlaista. Nyt haluaisin kysyä, mitä mieltä olette joidenkin eurojäsenvaltioiden kannoista, kun jotkut maat haluavat esittää lisää ehtoja, lisää vakuuksia Kreikan suuntaan. Nämä ovat asioita, joista ei käsittääksemme keskusteltu silloin, kun hallitusten valtioiden päämiehet sopivat velkaongelman ratkaisemista Kreikassa. Kiitos. Kiitos paljon. CD-ryhmän nimissä Evan Janfanko. Merci, monsieur le président. On a souvent reproché aux Kiitoksia. Euroopan toimielimää syytetään siitä, että ei osattu nähdä kriisin saapumista. Mutta tämä kesä on ollut aika paha. Valtaosa tutkijoista on sanonut, että suhdanne on kääntymässä. Euroalueen kasvu on nyt hitaampaa kuin oli kuviteltu kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikki ovat erittäin huolissaan tilanteesta, koska alijäämän supistaminen riippuu hyvin paljon kasvunäkymistä. Lisäksi pankkien arvot ovat heikentyneet ja jotkut ovat menettäneet arvostaan jopa 40 prosenttia. Eli nyt olemme tilanteessa, jossa on mahdollisuus romahtaa uudelleen kohti tilannetta, jota kukaan ei vielä halua kutsua lamaksi, mutta Yhdysvaltojen suhdanne kuitenkin heikkenee erittäin nopeasti. Näissä olosuhteissa keskuspankki tietysti voi toimia, ja se onkin jo toiminut, ja kuten äsken sanoitte, se on ryhtynyt suhdanteiden vastaisiin toimiin. Ja kuten Garcia Margallo totesi, se voisi laskea ohjauskorkoa, mutta olemme nyt varmaan tilanteessa, jossa on maksu likviditeettiongelmia. Ja näissä olosuhteissa on vaikea nähdä, miten voisimme toimia ilman budjettipolitiikkaa, jotta voisimme käynnistää uudelleen talouden, tai sitten lisätä pankkien pääomaa, mikäli se on tarpeen. No voitte sanoa, että liikkumavaraa ei ole, mutta sosiaalidemokraatit ryhmässä katsomme, että suuri osa tästä velasta johtuu siitä, että veroja on alennettu ja niille ei päästy kuitenkin tavoitteisiin. Eli suuri osa tästä velasta on perusteetonta. Ja jos meillä on mahdollisuus, haluaisimme toimia tätä vastaan, jos pääsemme valtaan. Mutta nyt tämänhetkisessä suhdannetilanteessa, katsotteko todellakin, niin kuin äsken totesitte, että budjet, budjettikurin vahvistaminen on nyt sopivaa ja että erityisesti tämän 30 prosentin tavoite 2013 on edelleen ajankohtainen. Kiitos. Thank you. Uh, next Kiitos. EPP-ryhmän missä Corin Wortman Kohl. Yes, thank you very much, uh, President Tricia B. Kiitos, pääjohtaja. Olen ollut mukana tässä keskustelussa jota parlamentissa on käyty teidän kanssanne. Eurooppa ei ole löytänyt vielä vakuuttavaa vastausta siihen, miten ratkaistaan tämä alijäämä ja velkakriisi. Talouskasvu näyttäisi hidastuvan tästä syystä. Minusta oli kyllä yllättävää, että te ette ainoastaan aloittanut uudestaan jälleen rahoittamisoperaatioita, vaan kirjoititte kirjeen hallitusten päämiehille siitä, että rakenneuudistukset ovat kirjallisesti tarpeen ja niin niitä on jatkettava. Minä olen itse ennaltaehkäisevässä osassa lainsäädäntöpaketissa esittelijänä. Näyttää siltä, että nyt jonkinlainen taloushallintouudistus voisi korvata tämän six-packin on mielenkiintoista kuulla teidän ne On aivan selvää, että tämä ei ole minun kantani, mutta mielenkiintoista se on siitäkin näkökulmasta, että paketti on saatava pian valmiiksi. Se on kiireellinen. Haluaisin mielelläni kuulla kommenttianne tästä. Kiitos SED-ryhmästä. Anni no niin, Podimata. Sharon. Puheenjohtaja, te ja monet kollegat, puhuitte 21. heinäkuuta tehdystä päätöksestä. Sitähän pidettiin suurena askeleena eteenpäin, kun puututaan velkakriisiin ja reagoidaan Kreikan kriisiin. Nyt seitsemän viikkoa näiden päätösten jälkeen kaikki on edelleen ilmassa ja täytyy miettiä, että miksi. No vastaus tähän kysymykseen on se, että että 21. heinäkuuta päätökset ovat nyt ylianalyysin kohteena ja niitä tarkastellaan kansallisesta näkökulmasta. Sen sijaan, että me käytettäisiin hallitusten välistä lähestymistapaa, joka olisi ollut tehokkaampi. Eli meillä on vielä kansallista arviointia ja tämä heikentää tätä heinäkuun sopi- päätöstä. No tietysti viittaa nyt tiettyihin jäsenvaltioihin, jotka ovat vaatineet tiettyjä takeita, mikäli ne halutaan mukaan tähän toiseen tukipakettiin Kreikan osalta. Ja näiden taloudellisten ja demokraattisten kysymysten lisäksi on ihan luonnollista varmaankin, että jotkut maat sitten sitten haluavat takeita. Mutta mielestäni on myöskin loogista, että parlamentin tulisi suostua tähän. No sitten, mitä tähän osallistumiseen sitten liittyy? Eli tässä on kolme pilaria liittyen tähän ohjelmaan. Minkälaisia viestejä me nyt lähetämme kun olemme sopineet näistä ohjelmista, jotka laadittiin yhdessä komission, IFM ja EKPn kanssa. Ja nyt ihmisiltä vaativat takeita ennen kuin ne tulevat tähän mukaan. Eikö tämä mielestänne heikennä näitä ohjelmia? Ja sitten Sharon vielä. Thomas Friedman kirjoitti New York Timesissa, että Euroopan unioni on hajoamispisteessä. Te olette todenneet, että te ette katso, että mitään euroalueen kriisiä olisi. Oletteko tästä edelleen yhtä varma kuin kolme neljä kuukautta sitten? Philippe. Kiitos. Philippe Lambert, vihreän euh, bien. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja, tervetuloa teidän mandaattinne keskittyy nimenomaan siihen, että euron, euroalueen vakaus voidaan taata ja julkinen velka pidetään hyvin tiukkojen ehtojen puitteissa. Tämän totesitte kirjeessäni jäsenvaltioille. Nyt edessämme ei ole pelkästään valtiovelkakriisi, vaan edessämme on myös hyvin vakava eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän kriisi, ja selkeästi se on mennyt pidemmälle kuin mikä järkevää olisi. EKP, aivan niin kuin sanoitte, tarjoaa likviditeettiä ilman ylärajaa. Pankkijärjestelmä, pankkien välinen järjestelmä ei enää toimi asianmukaisesti. Lyhyellä aikavälillä ensinnäkin, mitä ehtoja asetatte tälle tuelle Eli vaaditte tiettyjä takeita. Mitkä ovat ne ehdot, joita te asetatte ja mitä katsotte legitiimeiksi pankkien kannalta. Emmekö me ole nyt sellaisessa tilanteessa, jossa pankit ovat aivan liian riippuvaisia pankkien välisistä markkinoista, interpankkimarkkinoista? Meillä harkitaan Baselin, Basel kolmosta. Eikö pitäisi pikemminkin pankkisektorilla toteuttaa jonkinlainen löysät pois operaatio niin, että se supistuisi ja toimisi pankkien perustehtävän mukaisesti. Tietty likviditeettiosuus, jota te tarjoatte markkinoille, päätyy sitten keinottelumarkkinoille, eikä to oikeastaan luo lisäarvoa millään tavalla. Kiitos. Paljon kiitoksia. EPPn nimissä Astrid Lolle. Euh, kiitoksia, puheenjohtaja. Päivittäjä Trichet, ensinnäkin sanoisin, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä naapurini Verne Langen tässä äsken sanoi, liittyen roolista, joka teillä on ollut vuodesta 2008 lähtien silloin kun komissio, neuvosto ja muut olivat poissa tästä kysymyksestä. Ja viime viikkoina olette toiminut hyvin ja haluaisin onnitella teitä. Yksi kysymys liittyen tämänhetkiseen tilanteeseen, eurooppalaiseen vakausrahastoon. Poliitikkoja usein moititaan siitä, että ne ovat voimattomia markkinoilla, mutta tämä väline kuitenkin on luotu ja sitä on vahvistettu edellisten huippukokouksien jälkeen. Tämä on tärkeä edistysaskel mielestäni, mutta eikö nyt pitäisi mennä vielä pidemmälle? Tärkein tehtävä on nyt määritelty. No, määrärahoja vielä ei ole riittävästi. Jäsenvaltioiden pitää vähän antaa lisää rahoitusta. Mutta institutionaalinen kysymys on kuitenkin myös tärkeä. Mielestäni se oli nyt kiireellistä luoda vakautta yhteisön tasolla – nyt ei pidä noudattaa pelkästään hallitusten välistä toimintamallia. Se ei ole tavoitteemme. Rahapolitiikka on integroitu, mutta hallinto on hallitusten välistä. Ja tällä tavalla tämä ei voi jatkua. Meillä pitää olla kunnollinen eurooppalainen valuutta, varasto, ja meillä pitää olla yksittäisiä takeita. No, ovatko olosuhteet nyt sellaiset, että tätä vaadittaisiin. Haluaisin tietää, oletteko samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi kehittää eurooppalainen valuuttarahasto, joka olisi merkittävä merkki seuraavina kuukausina ja joka osoittaisi koko maailmalle, että me olemme ehdottomasti sitoutuneita puolustamaan Eurooppa, euroa. Ja jos tämä teille ei sovi, tämä ajatusmalli, niin haluaisin kuulla, että miksei. Thank you, Astrid. Now on... Kiitos Astrid. ECR-ryhmän nimissä. Rikän Eppink. Meneer Trichet, eind oktober loopt uw termijn als directeur van de Europese... Kiitos puheenjohtaja. Lokakuussa teidän kautenne päättyy ja jätätte taaksenne toimielimen, joka on nyt todella kunnioitettu. Mikä teidän perintönne on? Teidän mandaattinne aikana EKPtä muutettiin niin, että vakautta ei ainoastaan valvottu, vaan myöskin huolehdittiin siitä, että saatiin oikeus ostaa ja nyt on ostettu myös tällaisia roskalainoja. EKP on kuitenkin suoraan ja epäsuoraan huolehtinut likviditeetistä markkinoilla. Minä haluaisin kysyä, miten paljon Kreikan, Italian, Espanjan ja Portugalin velkakirjoja on nyt EKPn tasessa. Haluaisin tähän ihan täsmälliset tiedot. Kiitos. Kiitos paljon. Ja e Pepen nimissä Kratsa. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Puheenjohtaja, EKPn pääjohtaja. Te puhuitte hyvin selkeästi tehtävästänne, euron puolustamisesta, hintavakauden valvomisesta ja myös Euroopan myönteisestä kuvasta ja euromyönteisestä imagosta. Hiljattain Rova Lagarde on kansainvälisessä seminaarissa puhunut siitä, että pankilla pitäisi olla jonkinlainen pääomariittävyyssuositus. Ja hän on maininnut tukijärjestelmät samasta näkökulmasta. Miten te arvioitte tätä kommenttia? Oletteko Rova Lagarden kanssa samoilla linjoilla? Hiljattain puhuttiin siitä, että kaksi tärkeää kreikkalaista pankkia sulatuisi yhteen ja fuusioituisivat. On puhuttu myös katarlaisesta rahastosta. Jos nämä kaksi miljardia sitten tulevat äh, mukaan kuvaan, niin ne vaikuttavat tietysti Kreikan likviditeettiin. Lagarde on todennut, että taantuman vaara on suurempi kuin inflaation vaara. talouspolitiikan sopeutukset ovat hyvin tärkeitä, jos me aiomme päästä todelliselle elpymisen tielle Euroopassa. Minkälaisena te näette nämä sopeutustarpeet Euroopassa? Katsotteko, että niitä pitäisi synkronisoida Euroopan taloudellisten kannanottojen kanssa? Kiitoksia ST-ryhmästä Sanchez Preselo. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia, että EKP on toiminut niin nopeasti ja tehokkaasti. Ja kun ajatellaan korkotasoja, mielestäni EKPn tärkein tehtävä on inflaatio, mutta tällä hetkellä inflaatio nyt ei ole tärkein asia, vaan heikko kasvu, euron heikentyminen ja nyt taas korkotaso on korkealla. Ja nyt ongelma siis liittyy lähinnä kasvuun. Me olemme jo kuulleet näistä alhaisista korkotasoista vuodelle 2013, ja olemme kuulleet uutisia siitä, että Merkel aikoo laskea veroja ja vapauttaa siis finanssipolitiikkaa. Jos nyt löysennetään politiikkaa, voidaanko myöskin löyhentää rahapolitiikkaa? Jos halutaan noudattaa tiukkaa politiikkaa, meidän pitää sitten toimia verotuksen alla eikä rahapolitiikassa, koska ongelmana on nyt velkaantuminen ja meidän täytyy nyt helpottaa vaikuttaa velkatilanteen eri maissa. No sitten toinen asia liittyy tähän nopeuteen ja tehokkuuteen. Ja yksi kysymys mielestäni on erittäin tärkeä. Te puhuitte siitä, että meiltä puuttuu mekanismeja, mutta toivotte kuitenkin, että eurooppalainen valuutarahasto sitä puuttuu tähän asiaan. No on selvää, että rahaliitossa tarvitaan korkotasoja, jotka eivät ole haitaksi. Eli jäsenvaltioiden pitää olla tiettyissä rajoissa, talouspuitteissa, ja jos EKP määritellään nämä puitteet, niin se ei enää ole riippumaton. Ja kyse ei ole pelkästään enää rahastosta, vaan sillä on eurooppalainen rahapolitiikan viranomainen, ja meidän täytyy miettiä näitä kysymyksiä tarkemmin. Thank you on behalf of Kiitoksia. Sitten Allesta oli Schmidt. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Herra Trichet. Kysymys, jonka minä kohtaan kotimaassani, on se, missä Euroopan poliittiset päätöksentekijät ovat. Ovatko he piileskelemässä vai kutsuilla vai missä? Poliittista johtajuutta nyt puuttuu ja minusta se haittaa koko Euroopan tilannetta. omasta puolestani voin todeta, että te olette kyllä osoittanut johtajuutta. Usein, herra Trichet, olette todennut, että meillä on yhteinen kohtalo Euroopassa. Kun puhutte yhteisestä kohtalosta, niin varmasti tarkoitatte myös minun kotimaattani. Meillä on unionissa myös euroalueen ulkopuolisia maita – Minun pelkoni tällä hetkellä on se, että se mitä nyt tapahtuu, syventää jakolinjoja Euroopan unionissa. Johtajuuden puutteesta johtuen lähestulkoon kaikissa 17 euromaassa tämä kaikki johtaa jakolinjojen syventymiseen. Ja tämä johtaa siihen, että, että vaikutukset ulottuvat koko unioniin. Nyt kun elämme teidän kautenne viimeisiä päiviä, niin haluaisin kuulla, mitkä ovat teidän näkemyksenne. Olette puhunut, puhuneet usean otteeseen yhteisestä kohtalosta. Haluaisin kuulla tästä näkemyksenne. Luling käytti puheenvuoron Oikeastaan nyt puhutaan myös solidaarisuudesta Euroopalle. Onko asianmukaista, että näissä olosuhteissa koko Eurooppa tukee näitä mekanismeja? Eikö tämä kysymys ole noussut esille? Tietyt euro euroalueen ulkopuolella olevat maat nyt onnittelevat itseään siitä, että ne ovat euron ulkopuolella, mutta kaikkiin kyllä vaikutukset ulottuvat. Vaikutukset ulottuvat jopa puheenjohtajan kotimaahan. Osborninkin sananpainoista tämä kyllä kuullaan. Eikö olisi järkevää, herra Trichet, nostaa tämä kysymys esille, keskustella siitä, että kaikki 27 jäsenvaltiota osoittaisivat solidaarisuutta ja toi, toimisivat EVMssä ja ERVVssä? Kiitos paljon. EPP nimissä Makaras. Arvoisa pääjohtaja, Präsident, meine, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Me olemme hyvin hankalassa tilanteessa. Ja tämä vaatii meiltä vakavuutta tässä tilanteessa. Me emme tarvitse enempää kansallisia toimia – ja omien etujen ajamista, vaan me tarvitsemme jotain laajempaa suunnitelmaa. Meillä on eurokriisiä, meillä on kriisi, joka liittyy tiettyihin poliitikoihin, jotka ovat vaikuttamassa siihen, että taloudellinen epävakaus lisääntyy. Ja se johtaa myös epävakauteen rahoitusmarkkinoilla. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi vain toimia niin kuin on sovittu. Maastrichtin sopimuksessa jo sanottiin, että rahaliiton kautta vaaditaan me poli- myös poliittista unionia. Sitä nyt tarvitaan. Ja toinen asia on se, että ei euroa voida johtaa noin sivuhommana. Eikä voida ajatella, että valtioiden ja hallitusten päämiehet – johtavat näin talouspolitiikkaan. Tämän päivän kokous osoittaa, että me haluamme kansalaisten Eurooppaa, haluamme eurooppalaisempaa talousarvioa, talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Me haluamme valuutta- ja sosiaali Euroopasta unionia. Siihen suuntaan on kuljettava. Kyse ei ole eurosta, vaan Euroopan unionin toimintakyvystä. Kyse on siitä, että saadaan jälleen lisättyä luottamusta EUn toimintakykyyn. Kysyisin, mitä mieltä olette, kun sanotaan, että – talous- ja rahaliitosta vastuun kantavat täysin valtiovarainministerit. No. Kiitos paljon. sd ryhmän nimissä Edvard Sekluna. Uh, Mr. Trichet, at the beginning of the crisis... Trichet, kriisin alussa sanoitte ihan oikein, että ei ole mitään eurokriisiä, vaan jäsenmaiden kriisejä. Mutta nyt näyttää, että tilanne on muuttunut. Heikkoja talouksia vastaan hyökätään siksi, että ne ovat osana euroaluetta. Ja euroalueen arkkitehtuuri sinänsä on jo viallinen. Ja jos jäsenvaltiot olisivat sitä tätä, mutta kuitenkin sitkään järjestelmän on kestettävä tiettyjä iskuja. En nyt halua vähätellä jäsenvaltioiden vastuuta, mutta etkö katso, että tämän, näiden kestämättömien ehdotusten takana on kysymys yhteisestä vastuusta, kun mietitään näitä talouskysymyksiä. Eli solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä on tarpeen ja ilman sitä ei voida edetä. Kiitos. Viimeinen puhuja EPP-ryhmän nimissä, Maden Taissa. Dank u wel, voorzitter. Ehm, Meneer de voorzitter van de Europese Centrale... Kiitos puheenjohtaja. Päättäjä Trichet. Sanoitte, että euron pelastaminen ei ehkä hymmeltä koko Eurooppaa, mutta joskus kuitenkin säikähdän tätä olen niin huolissani, etten voi nukkua öitäni. Ette varmaan ole yksin. Paljon työtä EKPssä on tehty. Kiittäisin siitä, mitä kansallisiin hallituksiin ja parlamentteihin taas tulee. Niin ne yleensä vain ajavat omia etujaan. Sixpack meillä on nyt työn alla, mutta jotkut jäsenvaltiot jarruttelevat. Tämä hätärahoitusväline, jotkut valtiot haluavat erillisvakuuksia, joillakin on sellaisia vaatimuksia, joita on esit- ei ole esitetty aikaisemmin. Myös yhteinen yhtiöveropohja ja niin edelleen näiden kysymysten osalta odotan myös vastustusta joistain maista. Kysyisin kaikista näistä aloitteista. Eikö ole niin, että jos yhdessä teemme solidaarisesti työtä, voisimme tämän kaiken pelastaa. Olisiko teillä viestiä kansallisille parlamenteille ja hallituksille, jotka haluavat olla mukana rakentamassa Eurooppaa? Eikö niiden pitäisi kantaa mutta myös tässä yhteydessä suurempi vastuu? Kiitos paljon, herra pääjohtaja. Oikein paljon kiitoksia. Tässä on ollut melko paljon päällekkäisiä kysymyksiä tai julkilausumia. Ajattelen, että voisimme käyttää koko tuon tauon, joka olisi ollut kahden kokousosion välillä ja ehkä vähän enemmänkin aikaa vastauksenne varten, mutta jos voisitte vastata noin kymmenessä minuutissa, se olisi hyvä. Mrs. Chair, let me only say that I... Kiitos puheenjohtaja. En tietenkään näissä olosuhteissa ole yllättynyt siitä, että niin monia viestejä, huomioita ja kysymyksiä minulle esitettiin. Yritän vastauksissani olla mahdollisimman lyhytsanainen ja tiiviisti vastata. Alkuun toteaisin, että luonnollisesti Ekopen neuvoston nimissä totean, että kaikkien kansallisten keskuspankkien johtajien ja jäsenten puolesta voin kiittää teitä kommenteista – olimme tyytyväisiä siitä, että kuulimme arvostuksen sanoja sen suhteen, mitä olemme tehneet viime aikoina. Useat parlamentin jäsenet totesivat, että meidän päämandaattimme on pitää yllä hintavakautta. Euron perustamisesta lähtien me olemme pitäneet kiinni määritelmän mukaisesti tästä tehtävästä ja olemme siinä onnistuneet. Se on luonnollisesti luottamuksen päätekijä. Voidaan luottaa toimielimeen, koska se tekee sitä, mihin se on luotu. Niin kuin tiedätte, 12 vuoden jälkeen olemme olleet hyvin lähellä 2 prosenttia. Ja olemme täysin sitoutuneita siihen tehtävään, joka meille on demokraattisesti annettu – kaikki tutkimukset, jotka on tehty, vahvistavat tämän viestin, jonka kansalaiset meille antavat. Luonnollisesti se on myös heikko kohta. Ihmiset haluavat hintavakautta, vaikkakin tässäkin on haittapuolensa. No sitten rahapolitiikkaan. Toteaisin siitä vain, että me teemme juuri sitä, mitä me katsomme tarpeelliseksi hintavakauden ylläpitämiseksi ja pitääksemme kiinni likviditeetistä. Onko tämä sitten ristiriitaista sen ajatuksen kanssa, että talouden on kasvettava ja aktiivisesti on luotava uusia työpaikkoja? Meidän mielestämme se ei ole ristiriitainen tavoite. Jos nyt ajattelisimme, että emme pitäisi kiinni tästä perustehtävästämme, niin sitten kaikki pitkät korot nousisivat, koska ne ikään kuin sisältäisivät kaiken sen inflaation, mitä markkinat olettavat tulevan jatkossa markkinoille. Tämä on pelottava näkemys niin, että ei voida luottaa valuuttaan, joka pitäisi arvonsa. Ja varmasti pitkällä aikavälillä taloudelliset toimijat ja kansalaiset menettäisivät luottamuksensa. Me olemme täysin määritelmän mukaisesti tehtävämme tasolla, pidämme siitä kiinni ja me annamme oman panoksemme siihen vaurauteen, joka euroalueelle kuuluu. Tämä on Euroopan tehtävä. No sitten likviditeetti. Kysymys esitettiin toistuvasti äskeisellä kierroksella. Mikä on meidän kantamme? Oikeastaan kaksi kommenttia. Ensinnäkin te voi, voi olla niin, että mennään liian pitkälle, annetaan liikaa likviditeettiä, ollaan ikään kuin ennakoimassa, eikä niinkään kontrolloida omia riskejä. Ja toinen näkemys, toinen vaihtoehto taas olisi se, että on liian tiukka, liian ortodoksinen, ei tarjoa riittävästi likviditeettiä eikä tue riittävällä tavalla talouden kehittymistä. Tässä mielessä luvut ovat hyvin tärkeitä. Jos nyt katsotaan eurojärjestelmän ja kansallisten keskuspankkien lukuja ja katsomme, mikä tilanne oli ennen kriisiä, Eli siis ennen kuin nämä markkinahäiriöt alkoivat kesäkuussa 2007, mikä tilanne on tällä hetkellä. Omassa tapauksessamme koko järjestelmässä tase on kasvanut 77 prosentilla. Nyt kun ajatellaan Ison-Britannian keskuspankkia, niin siellä nousu on ollut 220 prosenttia. Voisin jatkaa tätä listaa, mutta äh, ydinäytys tässä on se, että se mitä me olemme pyrkineet tekemään on ollut nimenomaan se, minkä olemme katsoneet asianmukaiseksi olosuhteet huomioon ottaen ja ottaen huomioon sen äh, tilanteen, että olemme poikkeuksellisissa äh, olosuhteissa ja poikkeuksellisia toimia vaaditaan. Mutta niin kuin luvut osoittavat, niin olemme toimineet hyvin hallitusti ja hillitysti. Olemme har- harkinneet asiaa perusteellisesti, ottaneet huomioon sen, minkälaisia riskejä voidaan ottaa ja mitä taas ei voida ottaa. Voin rauhoitella teitä kaikkia, niitä, jotka katsovat, että menemme liian pitkälle ja niitä, jotka katsovat, että emme toimi riittävän aktiivisesti. Luonnollisesti takuut, jotka me hyväksymme, ovat sellaisia, että punnitsemme riskit hyvin huolellisesti. No sitten pankeista yleisesti. Sanoisin, että juuri äsken hiljattain tehtiin stressitestit, ne on julkaistu, kaikki on kontrolloitavissa yksityiskohtia myöten eri pankkien taseissa. Tämä on ensimmäinen kommentti. Toinen kommentti on se, että jatkuvasti, joka kuukausi pyydämme pankkeja vahvistamaan omia taseitaan asianmukaisesti. On, on paljonkin toimia. Tuotto voidaan sinne sijoittaa. Voi olla myös maltillinen palkkiopolitiikassa, bonuspolitiikassa – ja jos tarpeen, voi kääntyä markkinoiden puoleen ja, ja pyytää sitten jälleen rahoittamistukea. On yksi seikka, jota haluaisin korostaa tässä yhteydessä, ja tein sen jo johdantopuheenvuorossani. Euroopan pankkijärjestelmä kokonaisuudessaan on sellainen, että meillä on valtavasti käytettävissä olevia vakuuksia. Ja tämä osoittaa selkeästi sen, että likviditeettiongelmia ei voi olla Euroopan pankkijärjestelmässä kokonaisuutena. Meillä on nämä eh, poikkeukselliset toimintamahdollisuudet niin, että voimme toteuttaa likviditeettioperaatioita täysin kattavasti. Sitten puhuin 13 ja 14 triljoonasta kokonaissummana johdantopuheenvuorossani. Muistutan vielä sitä, mitä on sanottu vakausmekanismista. Meillä on rahapoliittiset syyt, jotka ovat johtaneet sen luomiseen. Tämän totesivat useat parlamentin jäsenet. Täytyy muistaa se, että rahapoliittinen asemamme, onpa sitten kanta siihen mikä tahansa, välittyy euroalueelle korrektis, korrektilla tavalla. Silloin kun markkinat eivät toimi, niin ongelma syntyy. Meidän mielestämme, jos markkinoilla on ongelmia, niin tämä on hallitusten vastuuseen kuuluva kysymys. Olen ollut tässä hyvin selkeä sanainen. Ne laskevat liikkeelle omia velkakirjojaan, ne ovat vastuussa omista velkakirjamarkkinoistaan. Ja luonnollisesti yks, yksittäin jäsenvaltioiden vastuulla tämä on. Toki meillä on myös yhteisvastuuta, koska meillä on vakaus- ja kasvusopimus, jonka tarkoitus nimenomaan on valvoa sitä, mitä euroalueella tehdään. Ja aivan ekspliseettisesti se luotiin sen takia, että että yhtenäisvaluutassa keskeistä on valvonta siitä, että että eri finanssipolitiikat toimivat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Te tiedätte hyvin, että hallitukset eivät yksin ole, ole tässä vastuussa, mutta niiden äh, vastuu on kuitenkin hyvin suuri. Olemme välittäneet tämän viestin hallitukselle hyvin selkeästi, olemme puhuneet alusta saakka hyvin selkeästi. Tässä ei ole mitään epäilystä. Silloinkin, kun markkinoilla ei mitään äh, äh, tensioita ollut, ja ensimmäiset viestit tulivat Yhdysvalloista. Olemme puhuneet hyvin selkeästi. Parlamentti ei ole olkaansa kohautellut, vaan on todellakin suhtautunut asiaan vakavasti. Ja kun ensimmäiset episodit koettiin, niin EKPssä kerroimme euroalueen suurille talouksille, että eh, olette lähdössä väärään suuntaan ei pitä, pidä lähteä heikentämään vakaus- ja kasvusopimusta. Tämä tapahtui jo vuonna 2005 ja 2006. Meillä on siis rahapolitiikan kysymyksiä käsittelyissä ja ongelmia. Me selitimme, että itse hallitusten, aivan niin kuin ne ovat päättäneet, 21. päivä heinäkuussa täytyy ryhtyä asianmukaisiin toimiin, jotta rahoitusmarkkinoiden vakaus saadaan palautetuksi Eurooppaan. Niillä on kapasiteetti tähän. Ne voivat toimia jälkimarkkinoilla tilanteen rahoittamiseksi. No vielä muutama sana kokonaistilanteesta, kokonaiskysymyksestä. Täytyy vielä palata tasetilanteeseen, jonka mainitsin. Kaikki se, mitä me olemme tehneet hetki sitten, olemme julkistaneet kokonaisluvut niistä interventioista, joihin olemme ryhtyneet tämän ohjelman puitteissa 115,5 miljardia alusta saakka siis. Eli ensimmäinen jakso mitä nyt on tehty muutamien viikkojen aikana. Tämän mainitsen aivan näin ohi mennen. Ja tämän yleisen kommentin esitin koko järjestelmän taseesta. Tämä ei koske pelkästään EKPtä, vaan se koskee kaikkia keskuspankkeja euroalueella. Paljon muita aiheita myös on nostettu esille. Hallitukset, jotka ovat osa tässä kuviossa. Puhujat korostivat kovasti tätä ulottuvuutta. Se nousi esille kerta toisensa jälkeen. Niin kuin varmasti tiedätte paremmin kuin muut, neuvottelut on saatettava päätökseen nopeasti. Todellakin nopeasti tarvitsemme ratkaisun. Me olemme parlamentin kannalla tukena niissä keskusteluissa, joita nyt viime vaiheessa käydään. Minun ymmärtämykseni on se, että se mitä on päätetty valtionpäämiesten tasolla on juuri se, että parannetaan niiden asemaa taloushallinnossa. Ja minun ymmärtämykseni on se, että ne olisivat lähempänä kuin parlamentin kanta on. Nähtäväksi jää, miten käy. Tietenkään en voi puhua kummankaan suulla, mutta näin olen ymmärtänyt. Tämä on oleellisen tärkeää. Kun me keskustelemme tästä taloushallintokysymyksestä, niin on oltava käytännönläheinen. Meidän on välitet, välittömästi parannettava tilannetta tällä six-pack-lainsäädäntöhankkeella. Tämä on oleellista. Se on toteutettava heti. Se on kiireellinen, se on oleellisen tärkeä. Kaikki päätökset, joita heinäkuun 24. päivä tehtiin, on täytäntöön pantava nopeasti. Olen puhunut huomisesta ja ylihuomisesta. Silloin tarvitaan taas uusia muutoksia. Voin korostaa niitä kommentteja, jotka olen jo esittänyt. Taloushallintoa on edelleenkin parannettava – uusilla päätöksiä. Meidän on todennäköisesti mentävä vielä pidemmälle ja parannettava tilannetta entisestään. Niin kuin kaikki kehittyneet taloudet, me joudumme kuvaima, kuvaamaan tätä dramaattista kriisiä syvällisesti. Tämä kriisi on luonteeltaan sellainen, että sellaisia tapahtuu vain kerran 66 vuodessa. Tämä on nyt ainutlaatuinen tapahtuma toisen maailmansodan jälkeen. Jos emme olisi reaaliaikaisesti toimineet sekä keskuspankit että hallitukset, niin tilanne olisi paljon heikompi. Tämä on ilmiö, joka totta kai vielä jatkuu, mutta se on tuonut esille tiettyjä heikkouksia Yhdysvalloissa, Japanissa, Euroopassa. Tämä ei ole yllättävää. Tästä on tehtävä johtopäätökset. Ja ne vaativat rakenteellisia muutoksia. Voin vain toistella sitä, mitä monet parlamentin jäsenet ovat, ovat tästä todenneet. Rakenteellinen ulottuvuus on oleellista. Meidän täytyy saada toteutetuksi se, mistä nyt on päätetty heti ja se, mistä on neuvoteltu hallitusten kesken ja mitä päätöksiä on tehty 21. päivä heinäkuuta. En tiedä, oletteko niin anteliaita, että saa vielä lisää aikaa. Minähän olen jo ylittänyt sen aikarajan, joka, aikamäärän, joka minulle myönnettiin. Me olemme äärimmäisen varovaisia, että emme mene oman vastuualueemme ulkopuolelle. Meidän on taattava hintavakaus, sitä meiltä pyydetään ja tämän olemme myös toteuttaneet. Tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä, jos jopa tässä kriisitilanteessa meitä pidetään uskottavina, kaikkien markkinatoimijoiden seuraajien tarkkailijoiden toimesta. Eli tämä on toimielimemme valtti. Olosuhteet ovat poikkeukselliset, se on sanottava. Elämme hyvin vaikeita aikoja. Tämä koskee kaikkia hallituksia ja keskuspankkeja. me toimimme oman vastuualueen mukaisesti rahapolitiikan kautta niin, että ryhdymme myös muihin kuin standardinomaisiin toimiin silloin, kun niitä vaaditaan, ja välitämme hallitukselle viestejä, mitä tulee euroalueen vaikutuksiin kokonaisuutena sen suhteen, minkälaisia päätöksiä poliitikot tekevät. kun hiljan olemme olleet hallitusten kanssa yhteydessä, me olemme välittäneet viestejä, olemme lähettäneet viestejä, emme neuvotelleet, vaan välitimme sen viestin, että jos haluamme palauttaa luottamuksen, joka on heikentynyt huomattavasti, niin meidän mielestämme tämä olisi oikea suunta. Me emme neuvotelleet asiasta, sitten tehtiin päätöksiä ja minun nähdäkseni oli täysi yhteisymmärrys siitä, että on tarpeen vahvistaa äh, euroalueen vakautta. Ja sitten on tehty päätökset ja niitä on tutkittu. Mutta kyse ei ollut neuvottelusta. Nämä ovat viestejä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia ymmärtää aivan täysin. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Thank you, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Käsittääkseni käytte täällä ainakin kerran vielä ennen kuin pääsette karkaamaan ja siirrätte tehtävän seuraavalle EKPn johtajalle. tässä roolissa myös. Kiitos oikein paljon, kiitos kaikille. Nyt ihan lyhyt tauko, tai ei oikeastaan taukoa ollenkaan. Siirrymme heti seuraavaan osioon. Kiitos. Right, if everybody could begin to, to settle down so that... No niin, jos voisit käydä ne pikkuhiljaa. Kun ministeri palaa paikalle, niin voimme sitten aloittaa kokouksen. No niin, kiitoksia jäsenet, jos nyt käytte paikoillenne ja jos voisitte nyt keskeyttää omat keskustelunne. much everybody. Um... No niin, kiitoksia. Me olemme hiukan aikataulusta jäljessä, kuten tiedätte, mutta toivottavasti voimme vielä saada kaiken mukaan. Nyt siis toinen keskustelu, jonka aiheena on markkinoiden luottamuksen palauttaminen, lainsäädännölliset ja institutionaaliset toimet. Varmaan tiedätte, että paikalla on ministeri Jacek Rostovski, puheenjohtajavaltiosta, eli Puolasta, euroryhmän puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja sitten talous- ja rahasiosta vastaava Euroopan komission jäsen Olli Rehn. Ja tässä järjestyksessä he varmasti puhuvat meille. En nyt toista mitään lausuntoja, joita tein kokouksen alkupuolella. Olen toimittanut nämä kommentit puhujille. Ja nyt sitten jos mediakin voisi hiukan mennä kauemmas tästä pöydästä, niin puhujatkin näkyvät. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa ministeri Rostovski. Olkaa hyvä. Pani, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia olla täällä paikalla – ja osallistua tähän keskusteluun Puolan puheenjohtajan valtion puolesta. Kesän aikana olemme nähneet, kuinka nopeasti kriisi voi syventyä ja kehittyä. Tarkoitan tässä euroalueen kriisiä. Siksi on hyvin tärkeää meille, meille Euroopan toimielimenä, parlamentille, varmasti komissiolle ja neuvostolle myös se, että voimme perinpohjaisesti analysoida niitä syitä, jotka löytyvät tämän kriisin takaa, niin että voimme löytää sopivat ratkaisut kyseisiin ongelmiin. Haluaisin aluksi viitata keskustelun aikaisempaan osaan keskusteluun, johon osallistui EKPn pääjohtaja Trichet. Haluaisin sanoa, että Euroopan keskuspankin toimet koko kesän ajan, mutta erityisesti elokuussa minun mielestäni aivan epäilyksettä ilman mitään varaamia – mielestäni haluan hyvin suoraan sanoa, että EKPn työn kautta pelastettiin Eurooppa. EKPn epäröinti tässä yhteydessä olisi voinut johtaa sellaiseen tilanteeseen, että nykyolot olisivat dramaattisia poliittisesti selkeästi huonommat. Henkilökohtaisesti olen aivan vakuuttunut siitä, että EKPn toimet ovat olleet täysin sopivia ja EU-lainsäädännön mukaisia. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että noudatettiin lainsäädäntöä sinänsä, vaan nämä toimet olivat myös aivan välttämättömät. Siksi minun mielestäni meidän tulisi täysin tunnistaa ja tunnustaa tässä yhteydessä tämä tosiasia. Meidän tulisi kaikkien todella arvostaa Euroopan keskuspankin pääjohtajan toimia. Eurooppa kohtaa nyt valtavasti haasteita. Puolan pääministeri Tusk Strasbourgissa pitämässään puheessa Euroopan parlamentissa hyvin selkeästi totesi sen, että ilman solidaarisuutta Eurooppa ei voi selvitä kriisistä. Minusta näemme tämän asian myös tänä päivänä. Ainoastaan kuusi tai seitsemän viikkoa tuon pääministerin puheen jälkeen näemme, että meillä on nyt edessämme valinta – Toisaalta on mahdollista valita solidarisuuden tie, toisaalta Euroopan romahtaminen. Solidarisuus tietenkin vaatii sitä, että kunnolla ymmärretään myös meidän omat etumme. Ne maat, joissa on ylijäämää, rikkaan pohjoisen euroalueella pitää ymmärtää tämä. Samalla on ymmärrettävä uudistusten tarve – niissä eteläisemmissä maissa, joissa se on tarpeen, tai niissä maissa, jotka kohtaavat ongelmia, kohtaavat ongelmia nyt, mutta tämä juuri on solidaarisuuden osoitus. Jos on niin, että on maa, joka ehkä lähitulevaisuudessa maksaa takaisin sen korkojen kerran Tämä solidaarisuus ei ole ainoastaan siis apua saavien etujen mukaista, vaan myös niiden etujen mukaista, jotka tätä apua tarjoavat. Haluaisin mainita yhden aivan keskeisen kysymyksen tässä yhteydessä, nimittäin Sixpackin. Sixpackia käsitellään nyt EUn toimielimessä ja Puolalle puheenjohtajan valtiona on tärkeää se, että saadaan lisää integraatiota. Kuten tiedämme, se on aivan välttämätöntä ja makrotaloudisella tasolla tämä integraatio on aivan välttämätöntä euroalueen maille. Tällainen lisälähentyminen – on saatava toimimaan mahdollisimman pitkälti juuri yhteisen tasolla. Puola ei ole euroalueen maa, mutta meille on erityisen tärkeää se, että integraatio toteutuu yhteisön periaatteita kunnioittain. Kuitenkin meidän kaikkien tulisi ymmärtää se, että se kriisi, jonka tänä päivänä Euroopassa kohtaamme, on niin vakava, että jos me eurooppalaisina toimieliminä, neuvostona, komissiona ja parlamenttina emme pysty osoittamaan Sixpackin esimerkin kautta, että me todella pystymme nyt ajamaan yhteisen kannan nopeasti ja täytäntöpanemaan sixpackia nopeasti, niin piditte siitä tai että, niin jäsenvaltiot joutuvat löytämään toisenlaisia ratkaisuja. Tämän suuren haasteen edessä, joka kohtaa ei ainoastaan euroaluetta, vaan koko Eurooppaa. Siksi Puola jäsenvaltiona, joka on hyvin vakuuttunut siitä, että yhteisömenetelmä on oikea. Ja siksi haluaisin painottaa, että Sixpack-paketti on todella nyt tiukka köitinkivi EUn toimielimille. Nyt koetellaan sitä, voimmeko käyttää yhteisömenetelmää toimijaksemme nopeasti ja tehokkaasti. Lopuksi jos tässä työssä emme onnistu, on epäilemättä varmaa se, että toimet, joihin lähdetään, eivät ole yhteisön toimia, koska näin osoitettaisiin, että yhteisömenetelmä on epäonnistunut näin vaikeina aikoina. Yksi asia vielä Ja haluaisin sanoa tämän nyt ihan suoraan. Lukuisat analyytikot, erityisesti yksityisillä markkinoilla, sanovat, että lisää sopeutukset ja lisää kasvuennusteiden leikkaukset, ei ainoastaan maailmanlaajuisesti, vaan Euroopassa, ovat nyt näköpiirissä. Siksi meidän pitäisi nyt nähdä tilanne realistisesti keskeinen osa tätä kasvun pysähdyksen ennustetta on syntyjään tästä poliittisesti epävarmasta tilanteesta, joka liittyy euroalueeseen ja koko Sixpack-pakettiin. Yrittäjät, jotka ovat juuri päättämässä tulevista investoinneista, uusista su- suunnitelmista, uusien työpaikkojen ja tuotantolaitosten perustamisesta tietävät, että tämä epävarmuus uhkaa. Ja syynä on suoraan sanottuna usein se, että päätöksiä ei tehdä riittävän nopeasti tosiasioiden valossa ja siksi olen aivan vakuuttunut siitä, että keskeisesti syynä nykytilanteeseen on poliittisen vakauden puute tai se, ettei pystytä riittävän nopeasti tekemään tiukkoja päätöksiä integraatiosta, päätöksiä, jotka vahvistaisivat euro- euroaluetta. Ajattelen tässä koko taloushallintokysymystä ja sitä, miten voitaisiin vahvistaa Euroopan unionia kaiken kaikkiaan. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi euroryhmän puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. La présidente, monsieur président. Puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, hyvät ystävät. Olen iloinen tavatessani teidät nyt lomien jälkeen. Tämä ei suinkaan ollut meille pelkkää lomailua. Olen käyttänyt enemmän aikaa puhelimessa kuin niissä paikoissa, joista haaveilin. Toivon, että tämä jatkovuosi on sitten hieman rauhallisempaa kuin mitä tämä niin sanottu lomakausi on ollut. Olen kuitenkin iloinen tavatessani teidät jälleen. Meidän Tarkoituksenammehan tulee olla se, että voimme palauttaa luottamuksen markkinoille. Tämä on meidän velvollisuutemme. Me teemme parhaamme. Teemme kaikkemme, jotta päätökset saadaan myös toteutetuksi. Jotta ne toimenpiteet, joista sovittiin euroalueen johtajien kesken 21. heinäkuuta ja jatkuvasti esitetään uusia ajatuksia, pohditaan näitä. Joskus on esitetty myös hieman raaoista ajatuksista monenmoisia tulkintoja. Minun piti viettää lomani eh, Itävallassa, aivan lähellä Bayeria, ja siellä usein sanotaan... Eh, Tätä sanotaan ei oikeastaan voi kyllä tulkata ja kääntää, mutta näin, että edustaja Ferber pitää kovasti ajatuksesta, että minä puhun Bayerin kieltä. Vous traduirez ça dans, euh, dans tout, euh, y compris dans votre parti d'ailleurs. Kääntäkääpä tämä myös omassa puolueessanne, omalle kielellenne. Meidän täytyy siis tehdä kaikkemme, jotta ne päätökset, jotka tehtiin heinäkuun 21 päivä saadaan myös toteutetuksi käytännön tasolla. Meidän strategiamme, puhun siis euroalueen hallitusten strategiasta, se liittyy siihen puitteiston, joita te, jotka koskevat päätöksiä heinäkuun 20. ensimmäiseltä päivältä. Meidän täytyy vahvistaa huomattavalla tavalla rahoitusvakausvälineitä. Puhun EVMstä ja ERVVstä. Puhun myös uudesta Kreikka-ohjelmasta mukaan luettuna yksityisen sektorin osallistuminen. Puhun budjettipolitiikan äh, vahvistamisesta ja taloushallinnon tehostamisesta. Mitä tulee Kreikkaan, me päätimme uuden ohjelman käynnistämisestä yhdessä IMFn ja yksityisen sektorin kanssa – niin että kun Kreikka onnistuu täytäntöönpanemaan ohjelmat, jotka ovat aivan poikkeuksellisia, ja me pääsimme tästä sopimukseen. Sivumennen sanottuna totean, että Kreikka on hyvin vaikeassa jamassa ja se nimenomaan tällä hetkellä on hyvin vaikeassa tilanteessa ja pyrkii pääsemään siitä ulos. olemme sopineet siitä, että lainan korkoja lasketaan Kreikan osalta niin, että maksu tase helpottuu. Me puhumme noin 3,5 prosentista korkotasossa. Ja niin kuin täällä on todettu, laina kautta myös jatketaan maksimissaan 30 vuoteen. Me olemme puhuneet Kreikan velkojen uudelleen profiloinnista. Me olemme tämän toteuttaneet euroryhmän tasolla ja Eurooppa-neuvostossa euroryhmä kokoonpanossa niin, että meillä on ensimmäisen ohjelman 24 miljardia, joita ei ole vielä maksatettu Nämä varat eivät pelkästään kata budjettitarpeita, vaan tämä on myös Kreikan pankkien merkittävä jälleenrahoitusoperaatio. Näin ollen voimme helpottaa Kreikan velkatilannetta huomattavalla tavalla. Luonnollisesti vaaditaan myös Kreikan viranomaisilta johdonmukaista toimintaa, päättäväisyyttä ja saamme Troikalta syyskuun puolivälissä raportin ennen kuin sitten voimme tehdä päätökset kuudennesta maksatuksesta Kreikalle, joka tapahtuu syyskuussa. Varmasti tiedätte, että käydään keskustelua takeista, vakuuksista suhteessa Kreikan ohjelmiin. Tämä aihe on ennen kaikkea noussut esille Suomen toimesta ja sitä kautta myös muiden jäsenvaltioiden toimesta. Minä en pidä tästä mekanismista. Minä en pidä kahdenvälisistä sopimuksista, joita tietyt jäsenvaltiot keskenään tekevät. Me tiedämme, että tämä ongelma on olemassa. Suomen viranomaiset ja Suomen hallitukset ovat kiinnittäneet huomiomme tähän Suomen vaatimukseen. Tämähän on osa Suomen hallitusohjelmaa. Eurooppa-neuvosto on tietoinen näistä ongelmista ja se on sitten turvautunut hyvin epäselvään, epämääräiseen sanamuotoiluun niin, että päästäisiin kahdenvälisen sopimuksen Suomen hallituksen ja Kreikan kesken. Ja tämä ei kyllä pidä kutiaan me seuraamme, me olemme hyvin lähellä ratkaisua. Me emme katso, että tämä takuuongelma estäisi meitä toteuttamasta niitä päätöksiä, jotka tehtiin 21. päivä heinäkuuta. Tällä hetkellä ryhmä, ryhmämme tekee työtä ehdotusten parissa, joka varmasti sitten tyydyttää kaikkia euroalueen hallituksia. Meillä on yksityisen sektorin sitoumus kokonaisuudessaan 135 miljardia ja joukkovelkakirjat, jotka erääntyvät siis 2011-2020 välillä. Mitä tulee sitten uusiin pitkän aikavälin joukko, joukkovelkakirjoihin, tässä yksityinen sektori on keskeisessä roolissa. Jotkut ovat sanoneet, että tämä ei ole vielä riittävä ratkaisu. Hyvin harvoin käy niin, että tämän tyyppiset ratkaisut, joita nyt Kreikan suhteen toteutetaan, sisältäisivät näin laajasti yksityisen sektorin osallistumisen. Yksityisen sektorin panos auttaa siinä, että Kreikan velja, velka voi pienentyä 12 prosentin verran. Mutta joka tapauksessa tässä asiassa on poikkeuksellisesti jouduttu toimimaan. No sitten joustavuus Euroopan vakausmekanismissa ja rahoitusvakausvälineessä on aihe, josta joudutaan keskustelemaan, joudutaan laajentamaan interventioiden laajuutta. Tässä on ollut pieniä ongelmia, jotka pyrimme ratkaisemaan lähipäivien aikana. Meillä on sopimus, hiljattain allekirjoitetun sopimuksen uudistamisesta vakausmekanismin suhteen. Eli kaikki, mikä kuulii uudistuksiin ja muutoksiin sopimuksessa, joka koskee rahoitusvakausvälinettä. Neuvottelut ovat todellakin nyt loppuvaiheessa, olemme pääsemässä sopimukseen ja tämä on tärkeä uutinen. Olen hyvin tyytyväinen Irlannin tilanteen kehittymiseen, niihin askeliin, joita Irlannissa on otettu. Hyvistä uutisista ei juurikaan puhuta näissä asioissa, mutta nyt täytyy kyllä korostaa hyviä asioita. Irlanti on oikein hyvällä tiellä. Se äh, oli jäänyt kovasti jälkeen parhaista maista, mutta nyt se on päässyt hyvälle tielle. Portugali on nyt oman ohjelmansa alkuvaiheessa. Sekin on ottanut oikein hyviä edistysaskeleita oikean suuntaan. Irlannin ja Portugalin kokemukset voimme tyytyväisenä panna merkille ja ne rohkaisevat myös Kreikkaa. Taloushallinnosta varmasti olisi paljon puhuttavaa, mutta nyt olen käyttänyt jo 10 minuuttia 25 sekuntia, joten varmasti sitten voin täydentää näitä vastauksissa. Kiitos. Isn't it wonderful? Eikö ole hienoa, kun alkaa tuijottaa jotain, niin sitten he alkavat huolestua. No niin, sitten seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Rehn. Sokerina pohjalla, olkaa hyvä. Thank you, Sharon. Thanks. Kiitoksia Sharon. Kiitoksia, että tuijotit minua. Ja haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta tähän kokoukseen. Ensinnäkin haluaisin vähän tulkita tai arvioida tämänhetkisiä talousnäkymiä ja rahoitusmarkkinoiden tilannetta. Ja sitten keskitymme tiettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät institutionaalisiin tai lainsäädännöllisiin kysymyksiin kriisin osalta. Olemme tehneet kesän aikana paljon työtä erityisesti Jean-Claude Junckerin kanssa. Ja yritän nyt välttää toistamasta liikaa siitä, mitä hän juuri sanoi. Erityisesti koskien asioita, joista olemme samaa mieltä muissa asioissa. Jean-Claude sitten saa mahdollisuuden olla minun kanssani samaa mieltä. Eli mikä nyt on tilanne? Tämän vuoden alkupuoliskolla Euroopan talous he elpyi pikkuhiljaa, vaikkakin äskettäin tämä elpyminen on hidastunut. BKT kasvoi vahvasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,8 prosenttia, toisella vuosineljänneksellä kasvu oli hidastunut 0,2 prosenttia. Ja lyhyen aikavälin indikaattorit euroalueella osoittavat, että kasvu hidastuu entisestään. Täytyy kuitenkin muistaa, että väliaikaiset hidastumiset ovat ihan tavallisia, kun tarkastellaan pitkällä aikavälillä elpymistä. Tämä hidas elpyminen ei ole yllättävää, kun ajatellaan nyt mitä tapahtui rahoitusmarkkinoilla ja kun katsotaan miten rahoitusalalla on toimittu sekä julkisella että yksityisellä puolella. Rahoitusmarkkinoiden paineet kasvoivat kesällä, ja tämä viittaa siihen, että tällä hetkellä rahoitusmarkkinat toisaalta toimivat suurin piirtein samaan tahtiin kuin reaalitalous. Minun arvioni Euroopan taloudesta tässä suhteessa on se, että rahoitusmarkkinat ja reaalitalous kulkevat nyt paremmin käsi kädessä. Ja olen nyt aika huolissani rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta ja siitä, että se leviäisi ja mahdollisesti vahingoittaisi reaalitalouden elpymistä ja työllistymistä. Tämä korostaa, että että meidän täytyy rajoittaa tätä epävakautta, jotta voimme taata talouden elpymisen. Kaiken kaikkiaan lyhyen aikavälin kasvunäkymät ovat hiukan huonontuneet, kun ajatellaan vielä kevään ennusteita. Ja nyt olemme luomassa väliarvioita ja ne julkistetaan sitten 15. syyskuuta. Kun ajatellaan nyt taloustilannetta ja sitä, että meidän pitää edistää työpaikkojen syntymistä ja kasvua, millaisia poliittisia vaihtoehtoja EUlla sitten on. Kun ajatellaan makrotaloutta, meillä on aika vähän liikkumavaraa. Oikeastaan ei juuri mitään mahdollisuuksia toimia monissa jäsenvaltioissa. Kasvua edistävät rakenneuudistukset ovat yhä keskeisempiä tämänhetkisessä tilanteessa. Niiden pitäisi olla tärkeä osa meidän kattavaa kriisijärjestelyämme, ja monet jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet ja tehneet tärkeitä päätöksiä viime viikkoina ja kuukausina. Erityisesti verotuksen muutoksen suhteen, mutta myöskin rakenneuudistusten osalta, jotka myöhemmin sitten vaikuttavat kestävän kasvun vahvistamiseen ja työpaikkojen luomiseen. On myöskin tärkeää suojella kestävää elpymistä. Meidän täytyy saada rahoitusalan korjaustoimet nyt päätökseen. Pankeissa on nyt paremmin pääomaa kuin esimerkiksi vielä vuosi sitten. Ja tämä on vahvistettu heinäkuun stressitesteissä. Ennen se, näitä testejä Euroopan pankit lisäsivät pääomansa noin 50 miljardilla eurolla. Pankit, joiden pääomatilanne oli liian heikko stressitesteissä, joutuivat ryhtymään toimiin kuuden yhdeksän kuukauden sisällä. Yksityisen sektorin ratkaisut, eli oikeuskysymykset, fuusiot ja niin edelleen, ovat parempia, mutta julkisen sektorin välintuloa vaaditaan, mikäli yksityisen sektorin ratkaisut eivät ole mahdollisia, ja tämä prosessi nyt etenee. Näistä toimista huolimatta EUn pankeissa on ollut ongelmia rahoituksen saamisessa viime viikkoina. Pääomapohjan vahvistaminen EUn pankeissa etenee ja odotamme, että rahoitusolosuhteet myöskin tulevat paranemaan – ja tietysti pankit voivat käyttää väliaikaista keskuspankkien likviditeettijärjestelmää, kuten viikonloppuna todettiin. Sitten 21. heinäkuuta tehdyt päätökset. Juncker jo puhuikin näistä hyvin laajasti ja syvällisesti. Haluaisin keskittyä vielä asioihin, jotka liittyvät taloushallintoon Me etsimme edelleen uusia ajatuksia taloushallinnon osalta, mutta ei kuitenkaan pidä unohtaa se, mitä on jo saatu aikaan, erityisesti eurooppalainen ohjausjakso ja varanhoitoasetuksen uudistaminen ja valvonnan uudistaminen ja myöskin nämä uudet ESD, ESM-järjestelmät. Mutta erityisesti lainsäädäntöpaketin hyväksyminen, joka liittyy EUn hallintoon – se on tärkeä askel eteenpäin, kun vahvistamme veron valvontaa ja muodollistamme myöskin makrotalouden epätasapainojen valvonnan. Tästä syystä on kiireellistä hyväksyä tämä paketti. Tällä tavalla voimme edelleen edetä, edetä huomattavasti taloushallinnon alalla. Tämän pohja, jota tarvitaan, jotta voimme edetä ja lisätä tähän muita elementtejä tähän taloushallintokysymykseen. Neuvoston puheenjohtaja on ollut yhteydessä komission ja euroryhmän puheenjohtajaan, jotta voidaan loukakuussa tehdä ehdotuksia sen suhteen, miten työtapoja voidaan parantaa ja vahvistaa kriisinhallintaan euroalueella. Mielestäni meidän pitää miettiä, millä tavalla saataisiin enemmän institutionaalista selkeyttä euroalueelle alueelle, yhteisön metodin mukaisesti. Ja myöskin meidän täytyy miettiä, miten työnjakoa voidaan parantaa ja miten eri vastuuta pitää jakaa euroalueen kokouksissa, kun on valtioiden hallitusten päämiehet tai valtiovarainministereitä. Ja myöskin muutenkin, miten euroryhmän työtä voidaan tehostaa, kun ajatellaan sen tukirakenteita ja viestintää. Tällä hetkellä on hyvin paljon odotuksia sen suhteen, miten eurobondien avulla voitaisiin selvitä velkakriisistä. Näin jäsenvaltiot olisivat mukana ongelmanratkaisussa, mutta tietysti eurobondit, missä muodossa ne otetaankin sitten käyttöön, niihin pitäisi liittää huomattavasti vahvinnettu finanssipoliittinen valvonta ja koordinointijärjestelmä. Se on tärkeä osa tätä kysymystä, jotta voidaan ennaltaehkäistä ongelmia ja epätasapainotilanteita. Ja tämä tietysti vaikuttaa verotuksen riippumattomuuteen, ja siksi meidän pitää käydä hyvin laaja-alaista keskustelua euroalueen jäsenvaltiossa Euroopan parlamentissa. Meidän täytyy katsoa, ovatko jäsenvaltiot valmiita hyväksymään tällaisen mallin. Ja kuten ennen kesää totesin täällä parlamentissa, kun ajatellaan nyt taloushallinnon sixpackia, komissio lähitulevaisuudessa esittelee raportin liittyen eri vaihtoehtoihin ja teknisiin kysymyksiin, liittyen Eurobond-kysymykseen. Ja ennen kuin edetään tässä asiassa, meidän pitää vielä järjestää laajoja kuulemisia, jotta voimme nähdä, millaisia yhteisiä asioita meitä on ja miten voimme edetä. Barroso myöskin kertoo sitten komission kannasta sen suhteen, miten euroalueen taloushallintoa voidaan edelleen kehittää. Ja kiitoksia ja sitten odottelen teidän kysymyksiänne. Thank you very much. I... Kiitoksia. Tässä on nyt puhujalista. Ensinnäkin EPP-ryhmästä Goses, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtajat, komission jäsen, kiitos, että olette tänään paikalla puhumassa kriisistä. Se ei johdu sitä, että te olette paikalla, että, että olen kriittinen. Te olette rohkeita ja olette sen takia paikalla. Te heijastelette myös monien parlamentin jäsenten näkökulmia. Tänään järjestetään hyvin mielenkiintoinen lehdistötilaisuus. Te lähdette vastaamaan kysymyksiin ja lauseet voivat kääntyä aika moisesti. Tulkintoja esitetään sanomisista. Meillä ei ole samoja vastuualueita, me emme viettäneet lomaamme samalla tavalla, mutta viestinnässä kyllä kesän aikana on ollut ongelmia. Joka päivä on puhuttu kriisistä. Joka päivä lehdet ja televisiouutiset olivat täynnä kriisiä. Ja ihmiset ovat kyseneet meiltä parlamentin jäsenenä, että mitä nyt oikein tapahtuu. Te muistutitte, että paljon tapahtui kesän aikana. On hyvin tärkeää lähteä liikkeelle yhteisön metodin kautta. Herra Juncker, arvostan teidän selkeää puhettanne siitä, minkälaisen taloushallintopaketin me tarvitsemme. Kysymyksiä esitetään paljon, myös mahdollisia ratkaisuja – kun on, on parlamentin jäsen, niin, niin totta kai on myös omia ajatuksia siitä, miten kriisi voitaisiin ratkaista. Jos me haluamme saada uskottavuutta, jos haluamme sekä neuvostolle että parlamentille uskottavuutta, niin hyvin nopeasti meidän on päästävä hallintopaketista sopimukseen. Nyt ei pidä juuttua yksityiskohtiin tai jonkinlaisiin mielenkiintoisiin ajatuksiin, jotka eivät kuitenkaan voi saada poliittista tukea taakseen. Meidän on välitettävä poliittinen viesti. Ja toinen seikka on se, että meidän on osoitettava myös markkinoille, että rajat on olemassa äh, sille, miten markkinoilla voi toimia. Tällainen kasinopeli on haitallista. Tässäkin täytyy toimia niin, että Eurooppa osoittaa, että on myös äh, rajat tietyille tulosvaatimuksille. Jos vaikkapa maanviljelijöitä kysytään, että ovatko he tyytyväisiä Euroopan tarjoamiin tukiaisiin, ja he varmasti sanovat, että eivät ole tyytyväisiä. Tässäkin on sama tilanne. On toteutettava hyvin selkeää politiikkaa budjettipolitiikan alalla, rahoitusalalla. Kun ajatellaan sääntöjä vaikkapa siitä, siitä, mitä tapahtuu, kun jäsenvaltio on ongelmissa ja miten jäsenvaltiot, unioni ja IMF voivat toimia. Tälläkin tavalla voitaisiin kenties rauhoittaa tilannetta. Kiitos. Thank you. On behalf of... Kiitoksia sitten SND-ryhmästä Udo Bulman. Ja muistuttaisin, että olemme aikataulusta jäljessä, joten koittakaa pitää nämä puheenvuorot lyhyinä. Tavski, Juncker ja Rehn, kiitos, että tulitte tänne kutsustamme. Tämä osoittaa, että oli varmasti oikein pyytää tämän kokouksen järjestämistä. Kiitämme muita ryhmiä, jotka ovat tukeneet tätä aloitetta. Nyt kyse on siitä, että esitetään viestiä, sanotaan, mitä nyt pitäisi seurata tämän päivän kokouksen keskustelun jälkeen. Kaksi selkeää asiaa. Ensinnäkin, ja tämän asian osoittaa kesä selkeästi, että tämä valtioiden välinen keskustelu ei johda mihinkään. Kriisistä ei päästä, jos ei haluta vahvistaa Euroopan unionia. Euroopan unionin vahvistaminen tarkoittaa myös sitä, että parlamentille annetaan uusi asema – Jos ajatellaan, että rahoitusvakausvälinettä olisi suunniteltu yhteisön menetelmän pohjalta, että sitä olisi näin tuettu, niin ongelmia ei olisi syntynyt tällaisesta tilanteesta, jossa yksi maa käy kahdenvälisiä keskusteluita. Nyt on käynyt niin, että suuret valtiot joskus kokoontuvat keskenään. Nytkin käydään kahdenvälisiä keskusteluita. Minä haluaisin kysyä, koska neuvosto lähtee siihen, että voidaan lähteä hoitamaan esimerkiksi vakuutuskysymyksiä toivomallamme tavalla, jotta voidaan vakauttaa markkinoita. Miten voidaan reagoida nyt tähän tilanteeseen, jossa talous on tyssännyt, jos ajatellaan Yhdysvaltoja ja jos ajatellaan Saksaa, sitä, että Saksan moottorikin on nyt pysähtynyt. Mitä meidän on tehtävä? Nyt on puhuttava investoinnista. Lagarde on näin myöskin sanonut, hän on fiksu nainen. Jos ei haluta nyt enempää Eurooppaa, ei myöskään päästä tästä kriisistä ei voida ajatella, että tällaiset kahdenväliset huippukokoukset esimerkiksi pelastaisivat tästä tilanteesta. Kiitoksia tänne Allestavo Kiitoksia siitä, että olette tulleet jälleen keskustelemaan kanssamme. Kissinger, Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri, sanoi, että hän ei tiennyt, kenelle hän pitäisi soittaa Euroopassa, kun kyse on tärkeistä kysymyksistä – ja pitäisi nopeasti saada ratkaisu. No, näiden kysymysten parissa, joita nyt käsitellään, meillä on asioista vastaava komission jäsen, meillä on euroryhmän puheenjohtaja, EKPn puheenjohtaja ja pääjohtaja, meillä on ECOFINin puheenjohtaja, meillä on vaihtuva neuvoston puheenjohtaja ja sitten meillä on vielä taloushallinnon johtaja. Tämä nyt ei ole paras mahdollinen vaihtoehto, jotta voisimme välttää kritiikkiä. Ja meidänhän pitäisi antaa nyt sellainen kuva, että olemme oikealla tiellä. Tämä ei helpota asiaa, vaan itse asiassa monimutkaistaa tilannetta. Meidän päätäisi nyt edetä asiassa, ja asiasta vastaava komission jäsenen pitäisi saada enemmän oikeuksia, niin kuin esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan edistäjä. Miksi asiasta vastaava komission jäsen voisi johtaa näitä kokouksia, niin kuin Lady Ashton on tehnyt ulkoministerien kokouksessa? miksei hän tosiaankin voisi ottaa enemmän vastuuta. Ja sitten tämä näkyisi selkeästi ulospäin myöskin Pelkään pahoin, että tällä tiellä, jolle nyt on lähdetty, tilanne ei tule paranemaan, vaan meillä on vielä enemmän tarvetta äänistää – ja tilanne jo nyt on äänestysten osalta erittäin vaikea. Thank you very much on behalf of the... Kiitoksia sitten EKR-ryhmästä Case Swinburne. Thank you to you all for kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille vieraille, että olette tänään paikalla. Nyt kyse on siitä, että saisimme markkinat vakautetuksi lainsäädännön ja muiden interventioiden kautta. Nyt puolitoista vuotta Olemme kuunnelleet markkinoiden reaktioita valtiovelkakriisin takia. Nyt Kreikan joukkovelkakirjakorko on 17 prosentissa. Irlanti ja Portugali eivät voi käyttää varoja. Ja Italia ja Espanja voivat vain lyhyellä aikavälillä maksaa velkansa EKPn toimien takia. Äh, nyt kun analysoidaan eurobondimarkkinoita, niin, niin analyysit eivät ole, ja analysoijat eivät ole kovinkaan vakuuttuneita. Toki kriisivaikutuksia voidaan aliarvioida. Toisaalta voidaan ajatella, että maksukyvyttömyys tästä se, seuraa. Ja emme ole hyväksyneet tätä vaihtoehtona. Oikeastaan meillä on vain yksi vaihtoehto jäsenvaltiot pystyäkseen korvaamaan nämä velkansa tarvitsevat kasvua ja rakenteellisia uudistuksia. Näyttää siltä, että tällä hetkellä talouspolitiikka on oikeastaan vain sitä, että pannaan sormet ristiin ja toivotaan kasvua jatkossa, mutta todennäköisesti tämä kasvukaan ei takaa niitä näkymiä, joita kansalaiset tarvitsevat, erityisesti kun otetaan huomioon Yhdysvaltojenkin näkymät. Sen takia haluaisin kysyä siitä, että kun nyt talouskasvu on näin heikkoa, niin minkälaista luottamusta teillä on siihen, että kansallisesti poliitikot voisivat toimia altruistisesti ja vakuuttaa sijoittajat siitä, että uusi euroalueen suunnitelma voi toimia. Tämä vaatii rakenteellisia äh, finanssipoliittisia uudistuksia. Vaikutukset ulottuvat euroalueelle ja sen ulkopuolelle. Nyt luotetaan yksityisiin äh, rahoittajiin eh, niin, että velkakriisi saadaan ratkaistuksi meidän täytyy toimia niin, että kollektiivisesti voimme menestyä, taikka sitten kyseessä on tappio. Kiitoksia sitten vihreistä Filip Lambert. Uh, kiitoksia kaikille, että olette paikalla. Ja kiitoksia siitä, että kesän aikana sammutitte näitä tulipaloja. Tästä syystä me nyt olemme teille kiitollisia, vaikka olemme, emme olekaan ihan samaa mieltä kaikista päätöksistä, mutta olette kuitenkin tehneet paljon. No sitten yksi kysymys Junckerille. Hän on euro ryhmän puheenjohtaja. Kaksi asiaa. Eli yksityisen sektorin mukana olla 20 prosenttia. Nyt kun luen näitä yksityiskohtia ja laskelmia, joita on tehty, saattaa olla, että se on 21 prosenttia, vaan paljon vähemmän. Ja sitten tämän lisäksi pitää olla vakuut näistä takaisinmaksuista. Eli olisin aika varovainen sen suhteen, kun puhutaan nyt yksityisestä sektorista. No sitten yksi asia, joka mielestäni on keskeinen, yksi tapa, jolla voidaan palauttaa rahoitusalan kestävyyttä, eli tietysti nämä tulot. Tässäkin on kaksi uutta elementtiä kesä ennen sen aikana. Juuri ennen kesää komissio selkeästi paljasti aikomuksensa rahansiirtoveron suhteen. Ja Junckerille, hän on euroryhmän puheenjohtaja, kysyisin, kuinka mahdollista on mukana, että että tämä idea voitaisiin toteuttaa ja tehdä siitä lyhyen aikavälin projekti 2012-2013, tai ainakin euroryhmästä tästä voitaisiin puhua. Sitten toinen osa, toinen asia, ei Saksan ja Ranskan julistukset, no voidaan tietysti ajatella tästä kokouksesta mitä halutaan, mutta yksi asia oli kiinnostava, eli se, että harmonisoidaan täysin yritysverotus Ranskan ja Saksan välillä – euroryhmän puheenjohtaja, mikä on teidän kantanne tähän? Ja tiedän, että tämä nyt ei ole oikea paikka, mutta mielestäni Benelux-maat voisivat myöskin olla mukana tässä maassa, mikäli tämä toteutuu. Me taloutemme ovat kuitenkin hyvin läheisesti kiinni sidoksissa toisiinsa. Ja sitten vielä nämä eurobondit. Olen samaa mieltä Olli Reenin kanssa. Hän mielestäni teki hyvän ehdotuksen tämän suhteen, eli meillä ei pidä pelkästään olla valvontaa, ja tähän vaaditaan paljon laajempaa keskustelua, mutta kuten tiedätte, me tuemme tätä ajatusta. Thank you very much. I, I... Kiitoksia. Minä kyllä ihailen sitä, että Ranskassa on niin paljon erilaisia tavuja. No sitten GUE-ryhmästä Nikolas Kuntis. Kirja Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kommentoida menettelytapa. Se on myös poliittinen kysymys toki. Neuvoston puheenjohtaja, komission vastuussa oleva jäsen ja euroryhmän puheenjohtaja. On tietenkin hienoa, että täällä on nämä vieraamme, mutta ensi kerralla, ehkä kollegat ovat samaa mieltä, olisi parempi saada tänne presidentti Sarkozy ja liittokansleri Merkel, kun hehän tekevät päätöksiä EU:ssa. ssa kiertää sopimuksia. Näin, kiertäen myöskin Euroopan unionin toimielimet. Toiseksi, Tämme lamassa, joka vaikuttaa koko Eurooppaan. Kriisistä ei ole päästy eteenpäin vielä. Ja myös tuntuu, että neuvoston puheenjohtaja Juncker ja Rehn, minusta tuntuu, että kriisin syyt löytyvät uusliberaalista politiikasta ja pyrkimyksestä pitää inflaatio kurissa. Tällä on ollut todella ikävä vaikutus työläisiin. Tämä on haitannut Euroopan taloutta ja johtanut meidät lamaan. Katsokaa nyt esimerkiksi, mitä Kreikassa tapahtuu – Jos ajatellaan sitä, että toukokuussa ajateltiin, että nyt on pelastettu Kreikka, sitten kuitenkin toukokuussa puhutaan siitä, että inflaatio onkin 5 prosenttia eikä 3,5 prosenttia. Ja Kreikan talous on edelleen valtavissa ongelmissa. Itse asiassa minä kirjoitin teille jo komission jäseneen kysymykseni, mutta osoitan sen vielä nyt suullisesti. Mitä me nyt teemme? Te sanoitte, että meidän on edettävä nopeammin. Minusta tuntuu, että nyt on tehtävä työtä niin, että voidaan osoittaa todellista solidaarisuutta kansalaisia kohtaan ja EUn jäsenvaltiota kohtaan, ei markkinoita kohtaan. Molempia tässä ei voida palvella. Toimia tarvittaisiin, jotta voidaan puuttua keinottelijoiden toimiin, puuttua markkinoihin, jotka ovat myös johdattaneet meidät tähän kriisiin ja pankkikriisiin. Kiitos puheenjohtaja. Meillä tulee kohta ajoituskriisi, jos te jatkatte näin. Eli viimeiset puheet eivät enää ehdi saamaan puheenvuoroa. Jos te vielä FD-ryhmästä, Marta Andres, mutta sitä ennen vastaisin Nikolakselle. Tietysti jotkut noudattavat näitä kutsuja tulla valiokuntien, toiset eivät. Sitten Marta, ole hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen Rehn. Täällä katsotaan, että rahoitusmarkkinat ovat vastuussa valtioiden velkakriisissä. Viranomaisten reaktio, siis komission ja ESMAN, aikaisemmin tässä kuussa, kun taas puhuttiin näistä hinnoista, oli, että kiellettäisiin lyhyeksi myynti koko Euroopassa lyhyeksi myyntiä pidetään suurena ongelmana, mutta tämän kielon jälkeen ranskalaisten saksalaisten pankkien osakkeet, ne joita komissio yritti suojella, ovat laskeneet arvossa 18 prosenttia. Eläkerahastoni oli näissä pankeissa, enkä olisi tyytyväinen tällaiseen tulokseen. Eli kysyisin, katsotteko, että tämä kielto oli onnistunut, kun tarkoituksena oli suojella saksalaisia ja ranskalaisia osakkeita? Meidän täytyy palauttaa luottamusta markkinoille. Sitten Junckerille kysymys. Kun ajatellaan kriisin pahentumista elokuussa, se, joka aiheutti teille ongelmia loman aikana, ja kun otetaan huomioon, että 70 prosenttia irlantilaisista haluavat, että velat annetaan anteeksi, koska he eivät pysty syömään, mikäli he maksavat asuntolainojaan. Eikö tällä hetkellä pitäisi nyt miettiä asiaa ihan uudella tavalla? Eli meidän pitäisi sallia, että pankit, jotka eivät selviä, kaatuvat, menevät konkurssiin ja myöskin sama koskisi ongelmissa olevia maita. Kiitoksia. Sitten EPPstä García Margallo. Sharon. Kiitoksia Sharon. Ensimmäinen huomio tästä keskustelusta on, että institutionaalinen arkkitehtuuri on epäonnistunut. Me uskoimme, että keskitetyllä rahapolitiikalla ja budjettipolitiikalla, josta on puhuttu kasvu- ja vakauspolitiikassa, ja muiden talouspolitiikkojen koordinoinnilla voitaisiin onnistuttia. No sitten kolme suurta sääntöä, jotka liittyvät näihin, ovat myöskin epäonnistuneet tai ovat epäonnistumassa. Eli no bailout on epäonnistunut, no default on epäonnistunut ja varmaankin keskustellaan myöskin siitä, onko tämä no exit sääntökin epäonnistumassa. No, edellinen puhuja puhui tästä pankkikriisin ratkaisusta. Lähes vuosi sitten parlamentti ehdotti asioita mietinnöissä liittyen pankkikriisiin, ja komissio vastasi hyvin myöhään, ja viimeisen luonnoksen mukaan ei ottanut mukaan mitään asioita parlamentin ehdotuksista. No mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Ensinnäkin täytyy huomata, että on epäonnistuttu ja miettiä uudesta mallista, ei kannata enää yrittää parantaa tätä vanhaa. No sitten meidän täytyy kuunnella sitä, mitä parlamentissa on sanottu liittyen makrotaloudelliseen epätasapainon korjaamiseen. Ja sitten eurobondit ja bondit erityishankkeiden osalta mekanismina, jolla voitaisiin pitää kiinni hallintosopimuksista ja yhdistää kuri ja kannustimet kasvuun. Parlamentti on käsitellyt näitä asioita, määritellyt rajoja, joiden yli jälkeen näitä velkoja ei enää voida muuttaa muiksi. Ja sitten eurobondeista meidän täytyy miettiä sääntöjä, vaikkakin niihin liitettäisiin hiukan liikkumavaraa. Mutta komission jäsen nyt meidän täytyy ryhtyä töihin ja meillä pitää olla paljon laajempi suunnitelma kuin tällä hetkellä, paljon täydellisempi ja paljon pidemmälle aikavälille. Kiitos. Thank you very much. Now on behalf... Kiitoksia. Sitten SD-ryhmästä Dominici. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomionne nyt tiettyyn ongelmaan ja puhun nyt lähinnä komission jäsenen Renille. Eli kysymys on hitaudesta. Euroopan politiikka on aina ollut myöhässä. Ja nyt tarvittaisiin vähän uutta tahtia, uudenlaista rytmiä Euroopan komissiossa. Ja kysyisin, Euroopan komissio on erään tyyppinen aivoriihi tai poliittinen hallintoelin, ja näin ollen komissio voisi on, on nyt tullut keskustelemaan parlamenttiin ja on löytänyt täältä liittolaisen. Meidän pitää miettiä selkeitä tavoitteita pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Meillä pitää olla jonkinlainen suunnitelma, jossa ei vain toisteta jo tunnettuja asioita. Me tarvitsemme enemmän päättäväisyyttä ja rohkeutta. Me emme voi antaa tavallisia vastauksia poikkeuksellisiin ongelmiin. Meidän täytyy miettiä kasvukysymyksiä, Euroopan tasolle. Tällä tavalla voidaan myöskin puuttua näihin velkaongelmiin. Me tarvitsemme uusia välineitä, ideoita mitä kyllä on, ja mikäli komissio, mitä komissio aikoo nyt toimia tällä hetkellä? No sitten Junckerille yksi kysymys. Kun on huippukokouksia, miksi aina huippukokouksen päätteeksi ei virallisesti jonkinlainen työryhmä tai komitea seuraavina päivinä voisi todellakin arvioida ja miettiä huippukokouksen johtopäätöksiä. Ja tämässä toimisivat vain ne henkilöt, jotka asioista tietävät, jotka niistä voivat myöskin viestiä eteenpäin. Thank you very much. Next on behalf... Kiitoksia. Ja sitten EPP-ryhmästä Ferber. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Mä tulee mieli, kun puhujat näin pari kysymystä. Kaikkiaan olisi voitu kutsua ehkä Van Rompuy, jos toteutuu se, mitä kahden kesken on sovittu Pariisissa. Toisaalta meillä on 17 kansallista parlamenttiakin ja kaikki vaikeudet, jotka ratifiointiin liittyvät. Vähän kauhulla seuraamme, mitä Suomessa nyt tapahtuu. Jos lähdetään sitten näitä vakuuksia vielä halumaan, niin lykyä tykö, kun puhutaan sitten tulevaisuudesta minun omasta maastanikin varmasti voitaisiin suhtautua toisin koko vakuuskysymykseen. Tämä vähän keskustelua, joka lähtee myös siitä, että olemme tällaisessa demokratiaongelmassa. Itsenäisten valtioiden päätöksiä tehdään, jotka kuitenkin kansallisessa parlamentissa pitää vielä vahvistaa. Minä itse olen ehdottanut, että eurosta maksimissaan neljä ihmistä voisi päättää vastuussa oleva komission jäsen, euroryhmän johtaja. Ei siihen tarvita ketään uutta. Parahin Jean-Claude Juncker, EKPn johtaja, joku neuvostosta vielä sitten. Ja siinä olisikin jo ihan riittävästi porukkaa. Dollarialueellakin tämä toimii ilman euroa myös. Sanon tämän myöskin kollegoille Saksassa – Saksan keskuspankki on ilmestoinut valtavasti 90-luvun puolivälissä turvatakseen Ranskan frangin. Siitä syntyi valtavia menetyksiä. Ja se tehtiin ilman liittopäivien mukaan tuloa, ja se oli järkeväkin päätös. Ja sitten arvoisa komission jäsen, kyllä tässä kysymyksenä syntyy, mikä on komission rooli tässä koko kysymyksessä, ei voida hyväksyä sitä, että eurokysymys jätetään kokonaan jäsenvaltioille ja talouspoliittinen kanvakäsi, joka ei tunnu olevan nyt niinkään mikään ongelma, että tämä on kysymys, johon komissio ei voi puuttua. Kiitos. Thank you now on... Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmästä Haaglund, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät herrat, terveiset Suomesta. Discussion in uh, my country this... Viime viikkoina kotimaassani on käyty mielenkiintoista keskustelua. Kollega totesi, että hän kauhulla seuraa tätä tilannetta. Ymmärrän kyllä miksi. Olen yrittänyt selittää ihmisille, että olen oman hallitukseni vaatimuksesta eri mieltä. Tämä ei ole poliittisesti ollut kovinkaan miellyttävää, mutta ehkä se nyt toimii. Ensinnäkin katson, että on tärkeää ymmärtää, että julkinen mielipide on sitä mieltä, että euroa ei luotu solidaarisuuden tähden, vaan aivan muissa tarkoitusperissä. Tämä on johtanut siihen tilanteeseen, että luottamusta ei ole, eikä näin ole myöskään solidaarisuutta. Poliittisesti olemme nyt tässä jamassa. Ja se on johtanut myös siihen, että Suomen eduskunnalla on kohtuuttomia vaatimuksia olen oman parlamentin enemmistön kanssa eri linjoilla. Kuuntelin, mitä Jean-Claude Juncker tästä totesi. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä herroilla siellä on sanottavana Suomen vaatimuksesta. Pelkäänpä, että ne ovat aika huonoja Kreikan paketin tulevaisuuden kannalta. Tämä ensimmäinen kommenttinen. No sitten Sixpackista. Aivan lyhyesti. Olen iloinen kuullessani ministeri Rostovskin toteavan, että pidätte tätä prioriteettina niin, että todellakin se saadaan kuntoon. Olen komission jäsen Rehnin kanssa samaa mieltä siitä, että paljon on jo saavutettu, mutta on muistut, muistettava äh, myös syyt, minkä takia meillä ei vielä ole sixpackia valmiina monet jäsenvaltiot eivät ole olleet halukkaita uudistamaan päätöksentekoaan ja, ja valmiuttaan neuvoston tasolla. Tämä on hyvin vaikea kysymys ja katson, että meidän pitäisi ymmärtää tämä perusteellisesti. Kyse on suurista periaatteista. Vielä on rakentavassa hengessä pystyttävä ratkaisemaan tiettyjä kysymyksiä. Minusta parlamentti on osoittanut rakentavaa lähestymistapaa ja toivon, että ratkaisu löydetään en kuitenkaan näe syytä, miksi meidän pitäisi, pitäisi tässä kiirehtiä, jos neuvostolla ei ole kiirettä, mutta sen sijaan, että käytetään aikaa tämän asian ratkaisemiseen, ratkaisemiseen samat ihmiset käyttävät aikaa kahdenvälisiin kokouksiin. Nämä käyttävät siis aikaansa aivan muihin asioihin. Ähm. Olet kyllä tosi tuhma, Karl. Sitten seuraavaksi EPPstä, ja hän on varmaan ihan kiltti, koska hän on nainen. Corin Wortman Kool. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon. Minä olisin puhunut samasta aiheesta kuin Karl ennaltaehkäisevän osuuden esittelijänä Sixpackin osalta. Haluaisin nopeaan sopuun neuvoston kanssa ja neuvoston päätelmät 21.7. antoivat toivetta minulle kun haluttiin nopeasti saada paketti päätökseen, että maat täysin tukevat Puolan puheenjohtajakautta, jotta voidaan sopia ennaltaehkäisevän osion äänestyssäännöstä parlamentin kanssa. Kuten EKPn pääjohtaja Trichet sanoi, hänen käsittääkseen neuvosto on valmis lähestymään Euroopan parlamentin kantaa Mielenkiintoista olisi kuulla tästä vahvistus Puolan puheenjohtajan valtion ministeri Rostovskilta, että nyt ollaan valmiita liikahtamaan. Voin vakuuttaa, että tämä valtiovelkakriisi kesän aikana saa meidät vielä vakuuttuneemmaksi siitä, että tarvitsemme tehokkaan järjestelmän, joka huolehtii sitä, että kaikki jäsenvaltiot kantavat omat vastuunsa, kun puhutaan kestävässä julkistaloudesta – oli kyse pienestä tai suuresta maista, maista, jossa on vaalit ensi vuonna tai ei. Ja siitä, minkä niminen johtaja siellä on Merkel tai siitä tai joku muu. Totta kai on hyvä, että tämä käänteinen enemmistöäänestysjärjestelmä hyväksyttiin makrotalouden valvonnan osalta, mutta puuttuva asia on vielä kasvavakaussopimuksen osalta, joten voimmeko nyt olettaa, että lähiviikkoina saadaan konkreettisia ehdotuksia? Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi SND-ryhmästä Permanche Perez. Merci. Madame la Présidente, je me demande... Kiitos. Puheenjohtaja. Kenties pitäisi myös pääjohtaja Trichet kutsua uudemman kerran tänne keskustelemaan systeemin riskeistä ja siitä, miten voidaan välittää varoitusviestejä tällaisista kriiseistä etukäteen. Puheenjohtaja Juncker, totesitte, että ette pidä siitä, mitä Suomi tekee. Miksi Suomi pystyi toimimaan näin? Miksi komissio sen Rehn eikä puheenjohtaja Barossa todennut, että tämä on täysin sen vastaista, mikä on heinäkuun sopimuksen henki ja sisältö. Miksi heinäkuun 21. päivä jälkeen Merkel totesi, että Marshall-suunnitelma hyväksyttiin Kreikan osalta, kun on aivan ilmiselvää, että markkinat eivät tätä uskoneet. Kyse ei ollut siitä, että Ranskan hallituksen toimien seurauksena äh, markkinoille syntyi huolestuneisuutta, vaan nimenomaan kyse on investoinnista ja, ja toiminnan elpymisestä, taloudellisen toiminnan elpymisestä. Kun nyt katson komission panosta ja ehdotusta heinäkuun huippukokoukseen, niin olen kyllä aika huolissani. Kenties nyt olen lukenut sitten huolimattomasti, mutta ainut seikka, minkä näin siellä, oli ehdotus, joka oli jo aiemmin muotoiltu. Ikään kuin kyse olisi siitä, että nyt sovitellaan hieman rakennerahastoehtoja. En kyllä näe, miten tämä voi olla jonkinlainen elvytyssuunnitelma tai Marshall-ohjelma. Vielä viimeinen kysymys taloushallinnosta toistaiseksi. näissä kuudessa lainsäädäntötekstissä olemme sitoutuneet. Sitten on esitetty ajatus ohjausjaksosta. Katsotteko aivan vilpittömästi, että tämän kesän turbulenssin jälkeen voitaisiin katsoa, että se, joka muodostaa keskustelupohjan ohjausjaksolle, on riittävää. Miksi Merkel ja Sargosi saavat laatia tiekartan, kun se kuuluu teidän vastuualueeseenne? Uh, thank you very much. Kiitoksia. Vastaan perimmäiseen kysymykseen siitä, että Trichet kutsuttaisiin tänne ESABn puheenjohtajana. Hänen piti tulla keskiviikkona, mutta pyysimme häntä tänne tänään, joten meidän täytyy löytää jokin toinen ajankohta, mutta hän ei kuitenkaan pääse tästä pakoon. Eli hän palaa tänne vielä ja sitten meillä on vielä rahapolitiikkaan liittyvää dialogia. Sitten EPPstä Werner Langen wenn eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Jos analysoidaan, että markkinat loivat ongelmia, niin eikö tilanne Yhdysvalloissa ole toisenlainen, kun ajatellaan luottolaitosten päätöstä? Turha komission puheenjohtajan kirjettä, joka sekoitti markkinoita – ja lisäksi erityissopimukset Kreikan ja Suomen välillä. Tässä muutama fakta, joka komissio joutui toteamaan kesätauon aikana. Ja jos näin toimitaan edelleen, niin ne maat, jotka kantavat suurimman osan vakuusta, joutuvat toimimaan tässä. On ajateltava myöskin niitä maita, joiden parlamentit kantavat tästä lopulta vastuun. Toiseksi edustaja Kodin Wardman Kool jo selkeästi sanoi, että Puolan valtiovarainministeri, me olemme tehneet oman ehdotuksemme kasvavan vakaussopimuksen ohjaavan osion osalta. Yhteisymmärryksessä komission kanssa, myöskin herra Junckerin kanssa, hän on samaa mieltä. Saksa ja Ranska estivät tämän, ja nyt tämä kysymys jää teille. Oletteko parlamentin puolella? Voimmeko selvitä tästä testistä yhdessä, jos Ranska ja Saksa tekevät suuria päätöksiä, mutta eivät ole valmiita joustamaan niissä kysymyksissä, jotka ovat pöydällä. Me emme pääse etenemään. Kolmanneksi koko eurojoukko velkakirjakeskustelu, jota on käyty kesällä. Yhteistä velkaa voi olla vain mielestäni, jos muutetaan sopimukseen. Siihen menee pari-kolme vuotta. Ja sitten voidaan lähteä pohtimaan sitä, eikä tässä ota, että mainitaan muutama henkilö, vaan kasvu- ja vakaussopimus pitää saada mukaan siihen, jotta voidaan myöskin vedota yhteisöjen tuomioistuimeen. Tässä mielessä mielestäni tätä keskustelua pitäisi käydä, eikä lähteä keskusteluun, joka on lähtöisin Yhdysvalloista rouva puheenjohtaja, teitäkin voi, voitaisiin kritisoida, että otitte kantaa ilman tällaisia kokouksia, ilman että olette euroalueen maan edustaja. Esimerkiksi noin sivuminen sanoitte, että no kaikki eivät tulleet, joita kutsuttiin. Kolme kutsuttua tulivat kyllä paikalle ja he ovat tässä tärkeitä. Sanokaa vielä, ketä on kutsuttu, kuka on kieltäytynyt. Puheenjohtaja Barroso, kun ette voi noin ohi menen vastata kollegan kysymykseen ja sanoa, että jos ehdotetaan, että Sarkozy ja Merkel olisi voitu kutsua. Ja sitten noin vain sanottu, että no eivät kaikki vastaa, jos heidät kutsutaan. Haluaisin kysyä, ketä tänne on oikein kutsuttu. I invited, uh... Kutsuin Van Rompään. Aikaisemmin olin kutsunut myöskin valtiovarainministeriöitä Saksasta ja Ranskasta. Ja he tulivat sitten viime kädessä koordinaattorien kokoukseen, mutta eivät kuitenkaan valiokuntakokoukseen. Eli tämä nyt oli tämmöinen yleishuomio. Voin tietysti kutsua muitakin henkilöitä, mutta he eivät ehkä katso, että heidän ei tällaisen kokouksen pitää tulla. Sitten SND-ryhmästä Gianni Pitella. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kolme ihan lyhyttä tekstiviestiä meidän vierailemme. Ensimmäinen tekstiviesti. Heikkous ja hitaus politiikassa – se aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin keinottelu. Ja hallitusten välinen toiminta on hankalampi versio siitä, mitä Ranska ja Saksa ovat tehneet, ja se on kaikkein pahinta. Meidän pitää miettiä, miten politiikkaa tehdään ja parlamentissa käsitellään näitä kysymyksiä, milloin komissio pohtii näitä kysymyksiä. Sitten toinen tekstiviesti. Meidän täytyisi tehdä nopeasti sopimus hallinnosta No se pitää paikkansa ja ihan oikein. Mutta meidän täytyy myöskin miettiä ja tasapainottaa näitä tekstiä, tekstejä, jotka liittyvät kasvuun. Viime kuukausina olemme nähneet, että jos halutaan uudistaa hallintoa, nämä kurikysymykset ovat tärkeitä, mutta jos ajatella kasvua, se on Euroopan kannalta erittäin paha virhe. Sitten kolmas tekstiviesti, eurobondit. Se ei ole mikään pikkujuttu, vaan se on ainoa tapa ratkaista kriisi, jota nyt elämme. Ja komission jäsen sanoi, että aina no, tarkastelemme asiaa, mutta sillä aikaa kun lääkäri tarkka- tarkastelee asiaa, niin sairas kuolee. Te ja puheenjohtaja Barroso olisitte paljon hyödyllisempiä ja voisitte vaikuttaa Euroopan asioihin paljon vahvemmin, jos jättäisitte näitä ohjaksia hiukan löysemmälle. Ei voi olla niin, että Eurooppa-auton ohjaaja haluaa koko ajan vetää jarrusta. On parempi ajaa autoa ilman, että käsijarru on päällä. Kiitoksia sitten vihreiden puhuja, mutta Pascal ei näy olevan paikalla, eli Sven, sinä puhut varmaan hänen puolestaan. Ob ich jetzt I would like to raise a few issues here. Niin, haluaisin nostaa esille muutaman aiheen. Ensinnäkin eurobondeista. En ollut aivan varma, ymmärsinkö oikein, mitä sanoitte, Olli Rehn. Kysymykseni kuuluu, te aloitatte tutkimuksen, mutta teettekö sitten lopuksi ehdotuksen. Te sanoitte, että teette tutkimuksen, sitten kysytte sidosryhmien kantaa ja teettekö sitten ehdotuksen. Luonnollisesti ehdotus riippuu mallista ja se voi vaatia lisämuutoksia taloushallintomalliin. Ymmärsin kyllä, mitä tässä sanoitte, mutta haluaisin selkeämmän ilmauksen kuulla teiltä siitä, onko tarpeen tehdä ehdotus Eurobond-kysymyksessä. Kasvuongelmat euroalueella ovat sellaisia, että vaihtoehtoja on varsin vähän. Vaihtoehdot vain vähenevät. Jos toimijat eivät luovu joistakin epälegitiimeistä eduistaan, niin joudumme yhä suurempiin ongelmiin. Ei riitä, että vedotaan muihin ja sanotaan, että heidän pitäisi ryhtyä säästötoimiin, kun samanaikaisesti syötetään järjestelmään myönteisiä viestejä. Kun katsomme teidän maatanne, Jean-Claude Juncker, te olette aina puolustanut lisääntyvää eurooppalaista integraatiota ja voin yhtyä teidän tavoitteeseenne, mutta teidän tehtävänne olisi nyt edistää tätä finanssiunionin kautta. Tässä Luxemburg voisi olla kyllä vahvan ehdotuksen esittäjänä. Mielelläni kuulisin teidän ehdotuksianne jatkossa. Ovatko ne yhtä teräviä ja kriittisiä luonteeltaan kuin mitä te olette esittäneet muiden maiden suhteen? E- no niin sitten EPPstä Essa olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. As Mr. Haglund here before... Niin, Haglundin tavoin minäkin myönnän, että olen Suomesta. Mutta kuten Juncker sanoi alkupuheenvuorossaan, tämä vakuussopimus, jota Suomi on vaatinut, hyväksyttiin kaikissa muissa maissa, mutta nyt on hiukan epäselvää, mitä itse asiassa hyväksyttiin. Ja sitten jälkikäteen myöskin muut maat halusivat samantyyppisiä sopimuksia kuin mitä Suomi suunnitteli Kreikan kanssa. Ja Juncker myöskin totesitte, että me ole kovin kaukana ratkaisun löytämisestä, ja haluaisin nyt kuulla, että millainen ratkaisu on nyt näkö, näkyvissä – ja voisitko vähän kertoa näiden ratkaisujen sisällöstä? Ja sitten Reeniltä kysyisin, Suomessahan on käyty kiivasta sisäistä keskustelua siitä, oliko komissiolla riittävästi tietoa tästä sopimuksesta liittyen tähän vakauskysymykseen, vakuuskysymykseen. Eli oliko teillä tietoa tästä asiasta vai ei, ja missä tässä oli väärinkäsitys? koska Suomessa vaikuttaa siltä, että hallitus on romahduspisteessä, eli haluaisin nyt kuulla, mistä saitte tietoa. Sitten heinäkuun 21. päivä solmittu sopimus. Siihen liittyy myöskin yksityisen sektorin sopimus, että siellä vähennettäisiin näitä lainatasoja ja pidennettäisiin takaisin maksuaikoja. Ja nyt on hiukan epäselvää, kuinka monet velkojat ovat tähän halukkaita. Eli voisiko kertoa jotain lukemia siitä, monetko näistä pankeista ovat halukkaita olemaan mukana tässä sopimuksessa. Kiitos. Kiitokset sitten EKR-ryhmästä Vicky Ford. Ja muistuttaisin vielä kaikille, että meidän pitäisi lopettaa puoli seitsemältä. Eli jos voitte puhua lyhyemmän aikaa, niin sitten saatte todennäköisemmin myöskin vastauksia. Viki, ole hyvä. Teen parhaani. Omassa kotimaassani markkinoilla on ollut paljon volatiliteettia. Ja volatiliteettia on ollut myös kaduilla. Kun poliitikot sitten yrittivät syytellä toinen toistaan, niin ei tämä palauttanut rauhaa. Rauha palasi vasta sitten, kun ihmiset olivat luottavaisia, tekivät yhteistyötä, saivat tukea toinen toisiltaan viranomaisilta ja näin sitten myös poliitikotkin heitä tukivat. Tästä voimme ottaa opiksi sen, että emme pääse mihinkään, jos vain syyttelemme toinen toistamme. Meidän täytyy palauttaa luottamus niiden keskuuteen, jotka toimivat markkinoilla. Kyllä, taloushallintopaketti on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on finanssipolitiikan äh, vakauden palauttaminen täytyy olla yhteen sopivuutta talouspolitiikassa niin, että tämä on keskeistä, jotta saamme talouden kasvuun. On ehdotettu verotuskysymyksissä tiettyjä asioita, ne eivät kyllä paranna kilpailukykyä. Pankkien stressitestit olivat parempia tällä kertaa, ne olivat avoimempia, mutta eivät ne palauttaneet luottamusta. Nyt on tutkittava sitä, onko Baselin malli, joka mahdollistaa pankkien investoimisen joukkovilkakirjoihin, epäonnistunut malli. Jos volatiliteetti johtuu siitä, että markkinoilla on ollut huhuja ja spekulaatiota ja niin edelleen. Tähän on perehdyttävä. Inflaatiotavoitteeseen niin ikään on puututtava. Nyt näyttää siltä, että inflaatio on ollut paljon enemmän kuin 2 prosenttia, jos ajatellaan vaikkapa elintarvikkeiden ruoan hintaa ja polttoaineita. Eli siellä kyllä inflaatiotaso on ollut varsin korkea ja ihmiset todellakin taistelevat elantonsa suhteen. Next on... Kiitoksia. Sitten EPPstä Nidras. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, jedna krótka uwaga. E, Kiitos paljon. Lyhyt kommentti olen herra Trisheen ja muiden puhien kanssa myös ministeri Rostovskin kanssa samaa mieltä siitä, että EKP on pelastanut Euroopan, mutta jakaisin toisenkin ajatuksen kanssanne. Mielestäni meidän pitäisi arvostaa ja huomata, että jotkut asiat, jotka me olemme jättäneet tekemättä, eivät ole olleet niin eduksi tässä yhteydessä – mutta muutama sana ministeri Rostovskille, joka on kovasti puhunut taloushallinnon puolesta. Yhteyksissä lehdistöön vähän aikaa sitten sanoitte, että kriisiä ei ole hallinnoitu kunnolla. Onko nyt niin, että teidän kantanne heijastelevat myönteistä kehitystä neuvostossa, vai onko niin, että äänenne ei tule siellä kuuluviin? Kohtaammeko ongelmia – Voisitteko kertoa meille tänä päivänä, onko niin, että Puolan puheenjohtajakaudella päästään todella eteenpäin tässä kysymyksessä? Herra Junkerkäinen, teidän puolenne me olemme kuulleet komission jäsen reeneltä ja ministeri Rostovskilta tiukkoja kantoja sixpackiin liittyen. Tukisitteko näitä kantoja, koska tämä oli myönteinen viesti markkinoiden suuntaan? Olisitteko siis samoilla linjoilla niiden kanssa, jotka puhuivat Sixpackin puolesta? Komission jäsen, te sanoitte, että pitkän aikavälin vakaan kasvunkin aikana saattaa olla tällaisia lyhyen aikavälin pienemmän kasvun aikoja. Ettekö pelkää, että nämä venyvät liian pitkäksi? Peter Simon. Kiitokset Ziman ST-ryhmästä. Kiitoksia. Tänään puhutaan luottamuksesta, rauhasta, mutta ihmiset eivät enää usko. Ja nyt tämän katsomme tilannetta Kreikan suhteen ja ihmiset katsovat, että hallitusten päämiehet ovat kuin eteenpäin menevä elin, jotka sanovat, että kaikki on hoidettu, ratkaisut on löydetty. Sitten jälkeenpäin säännöllisesti näistä samoista piireistä tulee ihan ristiriitaisia viestejä ulkopuolisilta, jotka herättävät epäilystä niistä päätöksistä, joista juuri on sovittu. Ja tämä johtaa siihen, että viime kädessä eurooppalaiset eivät usko tähän. Eivät ihmiset niissä maissa, joissa on toteutettu säästöohjelmia ja rakenneuudistuksia – he eivät näe mitään valoa tunnelin päässä, eikä heistä tunnu, että se, mikä, mihin on ryhdytty, olisi mikään parannus tulevaisuuden osalta. Ja miehet, ihmiset eivät usko, että nämä toimet ovat oikeansuuntaisia. No sitten poliittisista piireistä e, puhutaan jatkuvasti epäyksestä. Jos kansalaiset uskovat tähän yhä vähemmän, miten sitten markkinat voisivat olla luottavaisia? Ja tähän liittyy sitten se, mistä kollega Bulman puhui. Eli meidän pitäisi muuttaa työtapaa sen suhteen, miten löydetään ratkaisuja tämän tyyppisiin ongelmiin. Ja tässä tämä tarkoittaa enemmän Eurooppaa, menemmän yhteisön toimintaa kriiseissä, mutta se merkitsee myöskin sitä, että meillä pitää olla enemmän demokraattista valvontaa. Ja se on yksi toinen juttu. Ihmiset Euroopassa tuntevat, että nyt ylhäältä sanellaan jotain, mihin he eivät pysty vaikuttamaan. No, tähän voidaan vastata vain vahvistamalla Euroopan parlamentin asemaa. Ainoa tapa on se, että meillä on enemmän demokraattista legitimiteettiä, enemmän hyväksyntää kansalaisten keskuudessa, ja näin meillä olisi myöskin enemmän luottamusta colleagues, we're getting... Niin olen pahoillani kollegat. Nyt teidän täytyy pian saada vastauksia ainoastaan englanniksi, koska tulkit lopettavat pian työnsä. Seuraavaksi Alden puolesta Kikan Kakis. Eh, Toivon, että nyt on edelleen tulkkaus. Arvoisa puheenjohtaja, kriisi ei liity ainoastaan velkaan, vaan pidemmällä aikavälillä – puhutaan myöskin innovaatiosta ja kilpailusta euroalueen maiden kesken, erityisesti pohjoisen ja etelän välillä. Nyt jos ajatellaan inflaation kurissa pitämistä, niin se on hyvin vaikea poliittisissa järjestelmissä. Voi olla, että näin pahennetaan vajetta. Uskotteko siis, että voimme edelleen kehitellä – innovaatiota, kilpailukykyä, josta Eurooppa on ollut kuuluisa. Jos katsotaan Lissabonia, niin se tuntui antavan jotain tukea, mutta tulokset jäävät puuttumaan. Pari kysymystä komission jäsen teille. Kreikan ohjelmasta. Puhuitte siitä, että taantuma on Kreikassa pahempi kuin mitä alun perin on ajateltu. Jos ajatellaan tavoitteita vuodelle 2011, niin ne ovat tietenkin Kreikalle hyvin tärkeät tavoitteet. Luvut ovat osoittaneet, että lisäverotuksen kautta ei päästä keräämään toivottuja lisätuloja, joten miten näihin tavoitteisiin voidaan päästä ainoastaan menoja leikkaamalla ja rakenteellisen menojen leikkausten kautta vai uutta verotusta, kun tarvitaan, että Kreikka saisi lisää tuloja? Kiitos. Thank you very much on behalf the... Kiitoksia. Ja sitten EPP-ryhmästä Danutta Hybnä. Thank you uh, uh, very much. I would like to ask... Kiitos. Haluaisin kysyä Puolalta puheenjohtajavaltiona kasvusta. Puolahan on asettanut kasvun hyvin korkealle esityslistallaan. Ja Puolan hallitus on ollut aika menestyksekäs niin, että se on löytänyt oikeanlaisen poliisimiksin sen suhteen, että talous voisi kasvaa. Pitää täysin paikkaansa se, että Eurooppa tarvitsee kasvua. Me emme ole niinkään jakautuneita poliitikkojen ja asiantuntijoiden kesken, kun kyse on siitä, että pitää tunnistaa, rakenteelliset uudistukset, jotta saisimme kasvua. Mutta olemme kyllä jakautuneita makrotalouspolitiikka-miksistä, jota Eurooppa tarvitsee. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että olemme aika kummallisella tiellä säästöpolitiikassa, rahapolitiikassa. Tämä politiikka miksi ei juurikaan jätä tilaa kasvulle kun katsomme sitä, miten markkinat tällä hetkellä reagoivat, erityisesti joukkovelkakirjamarkkinat, eivät ne niinkään välitä ainoastaan vajeista, vaan, vaan nimenomaan tästä kasvutilanteesta. Haluaisin kysyä puheenjohtajavaltion edustajalta sitä, minkälaisena te näette tämän miksi tilanteen. Me kuulimme EKPltä, että tällä hyvin rajoittavalla rahapolitiikan tiellä jatketaan, millaisena te näette kasvumahdollisuudet Euroopassa niin, että ei kävisi toistamisen niin kuin kävi vuonna 2008? Kiitos. Uh, Kiitoksia sitten ST-ryhmästä. Kiitoksia. Monet ovat puhuneet vaikeasta kesästä, joka juuri on ollut, myöskin Pervanche puhui tästä todella kuolettavasta kesästä. Mutta nyt kysymys on, on siitä, millainen syksy ja talvi tulee. Olemmeko nyt tilanteessa, jossa huolenaiheet velasta ja rahoitusjärjestelmästä liittyy vielä tähän kasvuongelmaan. Viimeisimmät tiedot osoittavat, että tällä hetkellä kasvu on kaikkein suurin ongelma, joka meillä on. Trisse sanoi tästä, Olli Rehn puhui tästä, kasvu on hidasta, vaikka kasvua kuitenkin on. No nyt sitten puhutaan siitä, että meidän pitäisi yhdistää veropolitiikka kasvukannustimiin. Ja tämä on ollut kanta, joka ST-ryhmällä on aina ollut. Ja tämä on kanta, joka on myöskin kansainvälisessä valuuttarahastossa vallalla. Luottamus on tärkeää kasvun kannalta omassa maassani Espanjassa. On tehty päätöksiä, jotta voitaisiin edistää luottamuksen kasvua. Perustuslakia on uudistettu, lainsäädännöllisiä uudistuksia on toteutettu ja myöskin suuria poliittisia sopimuksia. Mutta meidän täytyy kuitenkin saada luottamusta takaisin, ei pelkästään verotuksen alalla, vaan ennen kaikkea kasvun alalla. Ja siksi kysyisin Reniltä, Junkerilta puolelta, millaisia suunnitelmia teillä on, jotta voitaisiin edistää kasvua. Sitten kuuntelin puheenvuoroa siitä, että euro ei syntynyt solidaarisuuden pohjalle. No, euro ei ole mikään tavoite, vaan se on unionin väline. Ja se on yksi EUn keskeisiä välineitä, kuten solidaarisuus. Ja solidaarisuus ei ole pelkästään taloudellista, vaan on monia asioita, joissa monet maat ovat solidaarisia muiden maiden suhteen. Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä Mario Maurulta ihan lyhyt kysymys. Kiitoksia. Odottelemme nyt, että Ferber kääntää minulle tämän bairilaisen sanonnan. Haluaisin nyt kysyä Junckerilta yhtä asiaa. Olen yllättynyt siitä, että komissio miettii uusia tutkimuksia ja keskusteluita eurobondeista. Sanon tämän, koska kun aikaisemmin käytin puheenvuoroa, Van Rompuy puhui siitä, että meiltä puuttuu vielä konvergenssitekijöitä, jotta voitaisiin kehittää eurobondeja. Eli nyt, ilman että odottelemme komission tutkimuksia, mitkä ovat nämä konvergenssielementit, mitä hallitusten pitää tehdä, jotta voidaan edetä kohti eurobondeja. Ja tässä mielessä jokaisen hallituksen pitäisi lisätä nämä asiat omaan perustuslakiin ja tällä tavalla voitaisiin avata tie eurobondeille. Right, thank you very much. Uh... No niin, kiitoksia kollegat, että kestitte minua. No nyt sitten menemme samassa järjestyksessä kuin alussa, eli ensinnäisenä ministeri Rostovski voi vastata. No kaikki eivät voi vastata kaikkeen, mutta jos voisitte vastata alle kymmenessä minuutissa, vaikka kahdeksassa, niin ehkä vielä selviämme. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin tekemään parhaani. Se, että euroa ei luotu solidarisuutta tai jotain muuta varten on, on todella totta, mutta jos emme osoita – solidaarisuutta, joka on tarpeen euron pelastamiseksi, niin kaikki nuo muut syyt, joita varten euro luotiin, aidot sisämarkkinat, nopeampi talouden kasvu, suurempi hyvinvointi kansalaisillemme, eivät myöskään toteudu, vaan olemme heikommassa tilanteessa, kun jos seuraa ei olisi ylipäätään luotu. Tuo on yksi ongelmista, jonka kohtaamme Euroopan pohjoisosissa, on se, että ihmiset eivät oikein ymmärrä, että vaikka jotkut ovat sitä mieltä, että euron luominen oli ehkä virhe alun perin, niin tämä ei ole hanke, jota voidaan noin vain jättää taakse. Mm. Case Winburn said that markets are not... Case Winburn sanoi, että markkinoita ei ole pystytty vakuuttamaan. Tämä on ihan totta ja tämähän juuri onkin ongelmamme, että me emme ole pystyneet saamaan markkinoita vakuuttuneeksi. Me olemme epäonnistuneet tässä tehtävässä ja minä en ole todellakaan tyytyväinen tähän tilanteeseen. Puolan valtiovarainministerinä olen tilanteessa, jossa maani ei ole euroalueessa mukana, mutta tiedostan, mitä katastrofaalisia vaikutuksia epäonnistumisella voisi olla. Jos ajatellaan ihan ikään kuin viattomia sivusta katsoja, kyllä näitä vaikutuksia varmasti olisi. toiset vaikutukset voisivat kohdistua yhdistyneen sen kuningaskuntaan ja siksi George Osborne ja minä olemme sanoneet, että olemme aina tukeneet sen kaltaista syvää integroitumista, jota pidämme välttämättömänä, jotta euroalueen vakaudesta voidaan pitää kiinni. Sixpackista kyllä. Me teemme tiukasti töitä hallitusten kanssa, jotka tässä ovat kyseessä, jotta saataisiin ratkaisu mahdollisimman pian. Me todella teemme kaikkemme. Me haluamme osallistua kaikkiin mahdollisiin kokouksiin, joiden kautta saatettaisiin saada nopeasti päätöksen tämä asia. Turha minun sinänsä täällä painottaa sitä, miten elintärkeästä kysymyksestä tässä on kyse, miten tärkeää on, että etenemme nopeasti. Toki minun on oltava valmis tekemään oma osuuteni tästä työstä ja haluan hy- hyvin tiukkaan sanoa, että minä teen kaikkeni, kaiken mahdollisen puheenjohtajakaudellamme, jotta tämä kompromissi saadaan aikaiseksi. Uskakseni tämä vastaa teidän kysymyksinne. Kasvusta viimeksi kuluneen vieden, vu- vuoden aikana on nähty valtava muutos Euroopan unionissa – emme enää ajattele, että kasvua syntyy siitä, että lisätään tutkimusta ja kehitystä, vaan nähdään, että se tulee ikävämmistä asioista, kuten työmarkkinoiden vapauttaminen, tiettyjen tiukkojen tilanteiden vapauttamisesta. Ja meidän on varmasti aika ymmärtää, että rakenne muut uudistukset ovat tarpeen, ei ainoastaan se nousevissa talouksissa, vaan ennen kaikkea myös Euroopassa. Rahapolitiikka, finanssipolitiikka kysymyksistä. Me olemme päässeet lähelle rajaa siinä, mitä voidaan tehdä monissa maissa. Ottaen huomioon myös jotkut ihan suurimmista talouksista – Olen Danuta Ymnerin kanssa samaa mieltä, että jos finanssipolitiikan kautta ei voida tukea elvyttää, niin rahapolitiikan pitää olla tässä samassa yhteydessä. Eli tiukempi rahapolitiikka ei mielestäni ole EKPn linja, näin minä en ole tulkinnut julkilausumia, mutta perusongelma on se, että jotkut budjeteistamme ovat valtavan paineen alla, eikä voida ajatella, että on rationaalista, että ollaan tilanteessa, jossa kaikki hyväksyvät, että jotkut pankit ovat niin suuria, että ne eivät voi kaatua, mutta hyväksymme sen, että jotkut valtioiden kassat ovat niin pieniä, että ne voivat kaatua – Tämä on tilanne, jota emme voi hyväksyä. Keskuspankki varmaan ymmärtää tämän asian. Kiitos. Kiitoksia. Mä kaikilla on halu antaa aplodit. Mutta sitten Jean-Claude Juncker, olkaa hyvä. Madame la Présidente, quelques brèves remarques. Puheenjohtaja, lyhyitä loppukommentteja. Ensinnäkin se, että rahoitusmarkkinat eivät ole vakuuttuneet siitä, mitä me olemme tehneet. Kyllä, eivät ne vakuuttuneet näistä toimista, koska emme ole erinomaisesti pystyneet viestimään näistä asioista. Minä en ole myöskään vakuuttunut rahoitusmarkkinoista, päinvastoin. Minä tuotan suu auki sinne suuntaan, kuinka naivina he pitävät poliitikkoja. He ajattelevat, että rahoitusmarkkinat ovat aina oikeassa ja me olemme aina väärässä. Missä me oikein menemme tässä asiassa? He, jotka ovat vaatimassa poliitikkojen ensisijaisuutta suhteessa rahoitusmarkkinoihin, ovat ensimmäisenä huutamassa, että rahoitusmarkkinat ensin. Onko poliitikkojen tehtävänä toistaa, jankuttaa sitä, mitä rahoitusmarkkinat meille ehdottavat. Vuoropuheluko on sitä, että me vain jankutamme sitä, mitä rahoitusmarkkinat meille sanovat. Meillä on omia intressejä puolustettavanamme. En tietenkään voi vetää yhtäläisyysmerkkiä rahoitusmarkkinoiden ja keinottelijoiden välille, mutta eihän me koskaan pysty keinottelijoita vakuuttamaan. Mutta kun me puhumme rahoitusmarkkinoista, niin täytyy puhua vastuullisena poliitikkona siihenkin suuntaan. Emme me ole rahoitusmarkkinoiden palveluksessa ja näin ollen on oikeus ja velvollisuus sanoa tämä suoraselkäisesti. Toinen asia, mm, transaktiovero, joka ei ole mikään uusi keksintö, Sehän on teksteissämme mukana jo ollut pitkän aikaa. Sanoisin kyllä, minä kannatan tätä tasa-arvon ja hyväksymisen näkökulmasta niin, että väestö, väestö voisi hyväksyä tämän ajatuksen. Ajattelen tässä maailmanlaajuista tasoa, mutta se ei tietenkään toteudu en lähde tätä nyt korostamaan, mutta toivon, että se tapahtuisi 27 jäsenvaltion kesken. Ja toivon, että euroryhmässä se toteutuisi. Minä, herra Juncker, en puhu nyt etenkään euroryhmän puolesta. Emme me lähde antamaan tai läksyttämään muuta maailmaa Meillä on huonoja kokemuksia muistissamme. Minä olen puolustanut euroaluetta ja myös finanssiunionia. Täytyy, se, jonkun täytyy selittää, minulle, mikä on se läheinen yhteys, joka on Luxemburgin ja, ja toisaalta ta, finanssisektorin välillä. Liittyykö tähän jotakin erotiikkaa tähän kysymykseen ja tähän yhteyteen? Aina kun saadaan edistystä aikaiseksi tässä asiassa, niin Luxemburg on kyllä siitä ollut osallinen, niin on, onko sitten verotuskysymys tai, tai mikä tahansa kysymys, niin kutsukaa minut ainakin ryhmänne ja älkää haskato aikaa turhilla puheilla. Totta kai Luxemburgin kaudella voidaan näistä asioista sitten puhua. Totta kai veropolitiikassa tarvitaan lähentymistä ja täytyy lukea hyvin, lukea hyvin tärkeästi, eh, hyvin, hyvin tarkasti kaikki nämä kannanotot. Ilman sosiaalista unionia ei ole minkäänlaista verounionia. Tämä täytyy muistaa. Jos emme ole vaikkapa minimipalkasta samaa mieltä kaikkialla Euroopassa, niin miten voisimme olla samaa mieltä yhteisestä veropohjasta? Tämä koskee minimisääntöjä kovin monissa asioissa, työntekijöiden oikeuksissa, irtisanomisissa ja niin edelleen. Jos me puhumme taloushallinnosta, nyt halutaan hyvin laajaa ohjelmaa, joka toteutuu hyvin laajalla alueella. No sitten Suomen vaatimat vakuudet. Euroryhmässä Olli ja minä emme ole koskaan tukeneet tätä vaatimusta Suomen taholta. Eurooppa-neuvosto on ehdottanut hyvin epämääräistä muotoilua ja tämä mahdollisti sovun. Euroryhmälle sitten jätettiin tämän ongelman ratkaiseminen käytännössä. Me varmasti tässä asiassa pääsemme eteenpäin. Neuvottelut ovat käynnissä. En pysty lopputulosta vielä sanomaan, Joten eh, pidän parempana nyt sulkea suuni tästä kysymyksestä, koska asia ei ole vielä loppuun käsitelty. No sitten Sixpackista. En sano mitään uutta. Olen samalla linjalla kuin parlamentti on. Olen aina sanonut, että minä ja muut Benelux hallitukset olemme olleet parlamentin kannalla tässä asiassa. Ei tarvitse vaatia minua toistamaan tätä kantaani. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä kysymys on ratkaistava. Olin näkevinäni 21. päivä heinäkuuta asiassa etenemistä tietyissä valtuuskunnissa Ja silloin välittömästi totesin, että mennään nyt eteenpäin. Asia oltaisiin saatu ratkaistuksi jo 21. heinäkuuta. Nyt ö, ripeästi eteenpäin. Kaikki oli silloin pöydällä. Edelleenkin asiat venyvät. Aina vain ö, piiloudutaan rahoitusmarkkinoiden taakse, kun pitäisi tehdä hy- oikeat hyvät päätökset oikea-aikaisesti. Tässä kyllä tuen parlamenttia. No sitten taloushallinnosta. Mitään EUta ei ole keksitty kesän aikana. Jos luette tekstit, joita on hyväksytty maaliskuussa, kesäkuussa ja heinäkuussa, niin näette, että sama on toistettu kerta toisensa jälkeen, mitään uutta ei ole keksitty. Miksi sitten näin yllättyneesti reagoidaan äh, von Rompäyn kommenttien jälkeen, ikään kuin jotakin uutta olisi keksitty? Meillä on valtionpäämiesten taso, euroryhmän taso, ja 27 jäsenvaltiota. Uskottava taloushallinto Eurooppaan ei voi toteutua niin, että se kokoontuisi vain kaksi kertaa vuodessa. Ja ikään kuin ihmeen kaupalla muu maailma katsoisi ihastuksesta ymmyrkäisenä näitä kokouksia kaksi kertaa vuodessa. Eihän se näin tapahdu. On hyvin tärkeää, että Eurooppa-neuvosto antaa impulsseja, mutta nyt meillä on oltava euroryhmä, joka toimii, on oltava proaktiivinen, on oltava valmis reagoimaan aina kun sitä vaaditaan. Ei voi olla niin, että euroryhmän jälkeen neuvosto reagoi, vaan niin, että kaikki varainministerit jäsenvaltioissa sanovat samaa viestiä, jonka neuvosto on todennut. Parlamentin enemmistö varmasti on tässä ministerien tukena. Taloushallinnosta olen lukenut esimerkiksi saksan kielellä ainakin sata versiota samasta asiasta. Thank you very much. Um, I'll, I'll... Kiitoksia. Ja sitten vielä komission sen reen Tulkkaus loppuu noin 5-6 minuutin kuluttua, mutta siihen asti oli ole hyvä. Thank you, Sharon. Kiitoksia Sharon. Kiitoksia teille kaikille hyvästä ja vastuullisesta keskustelusta, joka heijastelee sitä, kuinka vakava tämä tilanne ja kriisi vielä on, ja miten se uhkaa Euroopan taloutta ja työllisyyttä. En nyt voi vastata joka ikiseen kysymykseen erikseen. Voin puuttua vähän tärkeämpiin kysymyksiin. Ja sitten näistä maista, joista esititte kysymyksiä ja pyysitte lisätietoja. Voin sanoa, että tällä hetkellä me tarkastelemme kaikkia ohjelmamaita, Kreikka, Kreikka, Irlanti ja Portugali mukaan lukien. Ja voin sitten myöhemmin sopivana hetkenä palata valiokuntaan pian ja käydä sitten seikkaperäistä keskustelua näistä asioista, jos katsot että se on hyödyllistä oman työnne kannalta. Tämän alku sille, että voidaan saada aikaan taloudellista kestävyyttä ja ennakkoehdot liittyen parempaan työllisyyteen ja kestävään kehitykseen Euroopassa. Kaikki nämä ohjelmat on saatava käyntiin niin, että ne auttavat näitä maita edistymään. Olen samaa siitä, että meillä pitää olla pitkän aikavälin näkemys. Olen tästä ihan samaa mieltä. Ja tässä suhdanteessa meidän täytyy tehdä työtä kaikilla rintamilla, kaikilla aikaväleillä, pitkällä ja lyhyellä. Mehän kietoutuvat hyvin läheisesti toisiinsa. Meidän täytyy saada päätökseen tämän kriisin tulipalojen sammuttaminen, ja meidän täytyy myöskin tehdä omasta talouspolitiikastamme vahvempaa ja tukevampaa. Ja siksi Sixpackin toteuttaminen on niin tärkeää, ja vetoan nyt neuvoston ja parlamenttiin, Sillä on lähinnä keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia, mutta samalla sillä on myöskin lyhyen aikavälin vaikutuksia luottamuksen palauttamiseen, kykyymme puuttua tämänhetkiseen valtion velkakriisiin ja luoda pohjaa talouskasvulle ja työllisyydelle. Tämä vaikuttaa myöskin poliittisesti, koska näin voidaan varmistaa finanssipolitiikan kestävyys Meillä on uusia välineitä politiikan koordinointiin. Ja näin myöskin jäsenvaltiot voivat ryhtyä poliittisiin toimiin, joiden avulla voidaan lisätä kasvua ja luoda työpaikkoja. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy mennä pidemmälle. Meillä pitää olla pitkän aikavälin näkemys ja samalla pitää hoitaa lyhyen aikavälin haasteita – ja tässä täytyy nyt viitata yhteen tunnettuun ongelmaan. Rahoitusmarkkinat toimivat mikrosekunneissa, kun taas demokraattinen politiikka vaatii kuukausia, joskus jopa vuosia. Ja mielestäni tämä tarkoittaa, että jos haluamme varmistaa, että demokraattinen politiikka näyttää tien rahoitusmarkkinoille, meidän täytyy varmistaa, että taloushallinto ja päätöksentekorakenteet ovat fiksumpia, tehokkaampia ja oikeutetumpia. Eli meidän täytyy tarkkaan katsoa sitä, millä tavalla instituutiomme toimivat, miten päätöksiä tehdään myöskin euroalueella, jotta voimme varmistaa puitteet, jossa meillä on yhteistä vastuuta euroalueita alueella ja jokaisessa jäsenvaltiossa. No haluaisin vielä korostaa lyhyen aikavälin tarpeita tehdä päätöksiä, joilla on keskipitkän aikavälin vaikutuksia, ei pelkästään six-pack, vaan myöskin täytäntöpano niiden päätösten osalta, jotka tehtiin 20 ensimmäinen heinäkuuta euroalueen huippukokouksessa. Se on tärkeä asia, jos haluamme selvitä tästä kriisistä. Sitten näistä asioista esitettiin useita kysymyksiä. Jos haluamme palauttaa luottamusta Euroopan talouteen, meidän täytyy nyt tehdä paljon töitä, jotta nämä heinäkuun sopimukset voidaan nopeasti panna täytäntöön Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan lisääntynyttä epävarmuutta ja tie- tietynlaisen kasvun hidastumista Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Mutta myönteistä on se, että monet e- euroalueen jäsenvaltiot ovat vauhdittaneet kansallisia menettelyitään liittyen hyväksyntään, ja tämä todennäköisesti tapahtuu nyt syyskuussa. Syyskuun loppuun mennessä tämä työ on saatettu päätökseen. Ja tämä on nyt välitön haaste, eli täytäntöönpano, täytäntöönpano ja täytäntöönpano. Hoidetaan tämä ensin ja sitten siirrymme seuraavaan vaiheeseen talous, taloudellisen ja poliittisen integraation osalta. Ja mitä nopeammin me selkeytämme kaikki sopimuksen elementit, sitä enemmän me vaikuttamme siihen, että luottamus palautuu kykymme hoitaa kriisi. Ja kuten joissain kysymyksissä tuli esillä, tämä vakuuskysymys on saatava ratkaistua hyvin pian. Komissio katsoo, että kaikki sopimukset, kaiken sopimusten on oltava oikeudellisesti pitäviä ja niiden on noudatettava rahoitussuunnitelmia, ajatella myöskin yksityistä sektoria ja velkojen kestävyysvaatimuksia EUn IMFn Kreikan ohjelmassa. Ja lisäksi sen on saatava tukea kaikilta euroalueen jäsenvaltiolta. Komission puolelta me jatkamme ponnisteluitamme, jotta saisimme aikaan sopimuksen neuvottelussa euroalueen jäsenvaltioiden välillä. Ja näin voimme varmistaa, että panna nopeasti täytäntöön heinäkuussa tehdyt päätökset. Eli tässä siis välittömät haasteet. Hoidetaan nämä ensin ja sitten siirrymme eteenpäin kohti vahvempaa taloushallintoa ja parempia kasvu- ja työllisyysnäkymiä Euroopassa. Thank you very much. I just remind you that... Kiitoksia. Meillä on vielä toinen kokous sitten keskiviikkona. Kiitos.